Good morning. I propose that we start with a question hour. Huomenta. Aloitetaan sitten kyselytunnilla. Jatketaan kokousta tästä etäeilispäivän päivän kokousta. Mennään sitten istutetaan kohtaan kuusi. Nicole Kilmilsi, Anna Komissa minä Olenista kysynyt EU-Uzbekistan kumppanuussopimuksesta, joka jatkaa tätä kahdenkeskistä kauppa- ja tekstiilisopimusta. Ja tästä on lähetetty myöskin pöytäkirja IPL e hyväksyntää varten. Ja nyt kysymys, jonka haluamme esittää, on lapsityövoimaan liittyvä kysymys, joka on suuri huolenaihe Uzbekistanissa. Ja nyt kysyisin ulkoasian palvelulta tai komissiolta vastausta tähän. Olkaa hyvä, ulkosuudepalvelu. I reply on the... Kiitoksia hyvin paljon vastaan ulkosuhdehallinnon puolesta ja komission kollegoiden puolesta. Haluaisin aloittaa sanomalla, että olemme hyvin huolestuneita raporteista, jotka kertovat lapsityövoiman käytöstä Pakistanissa ja Uzbekistanissa kysymystä on jatkuvasti käsitelty Euroopan unionin taholta paikallisviranomaisten kanssa käydyssä dialogissa. Kesäkuussa on tarkoitus 24. päivä järjestää keskusteluja tästä kysymyksestä. Uzbekistan on ratifioimassa minimi-iän työntekijöille ja myöskin tuomitsemassa lapsityövoiman käytön. Nykyinen lainsäädäntö puite takaa lapsien oikeuden, mutta ei suojele alaikäisten oikeuksia. Erityisesti Euroopan unioni pyytää Uzbekistania tekemään monitorointia ja työskentelemään ILON ja UNICEFin kanssa tiukasti yhteistyössä tässä kysymyksessä. Mitä tulee protokollaan koskien yhteistyötä tekstiilituotteiden suhteen, haluaisin sanoa, että tämä sopimus tuli voimaan vuonna 2000 ja tuolloin yhteenvetona oli se, että Euroopan unionilla oli kaksitahoinen sopimus Uzbekistanin kanssa koskettaen tekstiili- ja vaatealaa. Tätä sopimusta pidettiin arkaluontoisena. Se kosketti monia eri tasoja VTOn sopimuksen suhteen, mitä tulee vaate- ja tekstiilialaan. Erityisiä järjestelyjä tehtiin tuolloin. Tämä sopimus Uzbekistanin kanssa tekstiili- ja vaatetuotteiden suhteen umpeutui vuonna 2004 ja sen jälkeen mitään uutta laillista sopimusta näitä tuotteita kohtaan ei ole tehty Uzbekistanin kanssa. Euroopan unioni on tehnyt järjestelyjä, jotka takaavat sen, että nämä tekstejä ja vaatealat tulevat kauppakumppanuussopimusten piiriin. Haluaisin korostaa, että lisäpöytäkirja ei kata tai tuo mitään preferenssiä mukaan tähän kysymykseen. Uzbekistan ei ole VTOn jäsen ja mitä tulee tekstiili- ja vaatealaan, niiden ottaminen kauppasopimuksiin mukaan äh, koskettaa itse asiassa kaikkia kauppatuotteita. Tarkoitus on taata lailliset puitteet kaupalle, kaikille teollisuustuotteiden kaupoille. Ja tämä lisäpöytäkirja ei tuo mitään etuosuutta Uzbekistanille, mitä tulee näiden vaatetuotteiden tuomiseen Euroopan unionin markkinoille. Sitten meille esitettiin myöskin kysymys koskien etuisuuskohtelu Uzbekistanin suhteen. Haluaisin sanoa, että tämä etuisuuskohtelu oli tarkoitettu kehityksen tukemiseen ja sen tarkoitus oli ottaa kehittyviä maita paremmin mukaan. Tämän vuoksi komissio ei tue ajatusta järjestää sanktioita tällä alalla. Me haluamme nojata läpinäkyvyyteen ja dialogiin kumppaneidemme kanssa tehdyssä työssä. Mitä tulee näihin sopimuksiin, Uzbekistanilla on hyvät suhteet, mutta mitään ylimääräisiä etuuksia ei sille ole annettu. Ei ole mitään vaatimuksia siitä, että näiden kumppaneiden pitäisi ratifoida kansainvälisiä sopimuksia, mitä tulee tullisopimuksiin. Ne preferenssit, joita Uzbekistanille on myönnetty, liittyvät tilanteisiin, joissa voidaan tuoda esiin selkeitä väärinkäyttöjä, kun kansainväliset havainnointiorganisaatiot ovat niitä tuoneet esiin. Ja mitä tulee sitten näistä sopimuksista hyötyviin maihin, monitorointi siihen erikoistuneiden elimien puolesta. Haluaisin korostaa, että nämä asiat ovat sellaisia, että niitä käsitellään Intassa 21. päivä kesäkuuta tarkemmin. Kiitoksia. Thank you very much for the External Action Service. I wonder if... Kiitoksia ulkosuudepalvelu. Äh, ehkä Nielsen haluaa vielä tehdä kysymyksen tähän. Olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluaisin todellakin palata tähän lapsityövoiman käyttöön, joka on ihan päivän polttava kysymys, koska 12. kesäkuuta oli nimenomaan lapsityövoiman vastainen kansainvälinen päivä. Haluaisin sanoa uudemman kerran, että tänä päivänä kansalaisjärjestöt ja ILON asiantuntijatyöryhmät ovat jälleen kerran pyytäneet riippumatonta työryhmää harjoittamaan seurantaa seuraavassa seuraavan kerran, kun saadaan puuvillasato Uzbekistanissa, niin ovat pyytäneet tutkimusta tästä, mutta se on kielletty, se on meiltä evätty. Eli me haluaisimme todella saada tällaisen riippumattoman seurantatyöryhmän, joka voisi seurata puuvillan keräämistyötä. On puhuttu tästä seuraavasta tapahtumasta 24. kesäkuuta. On tärkeää, että että ulkosuhdepalvelu todella tiedostaa ne tärkeät, vakavat kansainvälisten kansalaisjärjestöjen tekemät vetomukset. Me myös olemme pyytäneet, jotta todellakin nämä tullietuudet Uzbekistanin kohdalla vedettäisiin pois. Minä korostan tätä, koska on itsestään selvää, että jos me ajattelemme omaa parlamenttiamme, niin me emme voi missään nimessä myöntyä siihen, antaa hyväksyntäämme tähän tekstiilipöytäkirjalle, josta puhuitte. Ei voida hyväksyä sitä. Ei minkäänlaista kaksiselitteisyyttä voi olla, minkäänlaista käytäntöä siihen, että tässä kysymyksessä. Meidän pitää olla hyvin selkeitä ja tiukkoja tässä kysymyksessä. Emme voi hyväksyä tätä sopimusta, olipa se minkälainen tahansa Uzbekistanin kanssa tästä puuvilla kysymyksestä niin kauan, kun ei ole tarjottu meille mahdollisuutta lähettää riippumatonta työryhmä tutkimaan tilannetta. Tämä on erittäin painava momentti. Minä korostan tätä, koska meillähän on tahtoa tehdä tiukka kannanotto lapsityövoiman käytöstä Uzbekistanissa. Haluan myös lisätä rouva yhden kohdan, joka riittyy äskettäisiin paljastuksiin, jotka järkyttivät meitä. Ne ovat todella kammottavia. Siitä annetaan 3,7 miljoonaa euroa EU-ta rahoitukseksi jää säätiölle, jota Uzbekistanin presidentin tytär valvoo omakätisesti. Tässä on kyse presidentin hyväksymästä säädöksestä. Toivoisimme, että tästäkin, tässäkin edettäisiin, saisimme selkeä selityksiä tästä skandalinomaisesta rahoituksesta yksinomaan tälle säätiölle, jota johtaa presidentin tytär. Maassa on paljon kansalaisjärjestöjä, jotka taistelevat muun muassa AIDSia vastaan. AIDS leviää siellä päinvastoin kuin mitä paikalliset viranomaiset väittävät. Siellä on polttava AIDS-ongelma tuossa maassa. Tämä kysymys pitäisi myös ottaa, siihen pitäisi myös suhtautua vakavasti. Kiitos. Kiitoksia. Tässä näkyy yhdessä puvilla ja lapsityövoiman. Mutta voitte myöskin kommentoida viimeistä rouva Kinilsenin kysymystä. Ehkä voitte tarkentaa edellistä kysymyksen vastausta vielä. Ja mitkä ovat turvalausekkeet tässä pöytäkirjassa, että voidaan suojata sitten lapsityövoiman käytöltä? Thank you very much for the question. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Kuten jo sanoin, me pyydämme Uzbekistania hyväksymään itsenäiset tarkkailu toimet ilon puolesta. Ja mitä tulee sitten monitorin työhön, minun täytyy sanoa, että että tämän lisäpöytäkirjan muuttaminen, mitä tulee tekstiili- ja vaatealaan, kuuluu tähän mukaan. Meillä on sopimus, joka tekee selväksi tällaisten kahden suhteisten kauppasuhteiden ehdot ja siksi tämä lisäpöytäkirja ei tässä mainitse monitorointitoimia. Tässä Inta voi tarjota myöskin teknisiä tarkennuksia. Haluaisin vastata tähän toiseenkin kysymykseen, mitä tulee tämän projek- tähän projektiin. Tässä on väärinkäsitys myöskin kansalaisjärjestöjen keskuudessa, jotka ovat näitä huolia ilmaisseet. Minun täytyy sanoa, että mitään perusteita ei ole tuotu esiin. Todellakin 3,7 miljoonan projekti tullaan järjestämään koulutuksen suhteen bilateraalisen ohjelman puitteissa Euroopan unionin ja Uzbekistanin välillä. Tämä tulee koskettamaan teknistä apua, se on teknisen avun projekti ja sopimus tullaan tekemään avoimen kansainvälisen kilpailun kautta. Siis meillä on tarjouskilpailu jota tullaan sitten toteuttamaan tässä projektissa ja päätökset tullaan tekemään tavallisen menettelyn mukaan hyvin tiukkojen ehtojen mukaisesti. Projektin tarkoitus on luoda institutionaalista yhteiskunnallista puitteistoa, jotta voisimme tukea tavallisia kouluja sen sijaan, että tukeuduttaisiin tavallisiin yksityiskouluihin. Meidän on tarkoitus tarjota Euroopan unionin tietotaitoa ja hyviä käytänteitä tällä alueella. Sorry, I'm, I'm finishing. Yeah, because the question... Meillä on vähän aikaa ja kysymys oli sitä, että tässä puuttuu siis avoimuutta projektista. Mutta voin palata tähän myöhemminkin. Teidän on pakko kuulla nyt kaikkia yksityiskohtia projektista, koska Rova Kilnisen tietää kyllä tämän kaiken jo ennestään. I thought it was important to... Niin minä luulen, että tämä oli tärkeä asia selventää tätä kysymystä. Olin lopettamassa joka tapauksessa. Äh, tämä projekti tekee yhteistyötä monien instituutioiden kanssa, äh, opetusministeriön, terveysministeriön ja äh, lasten asioista huolehtivien organisaatioiden kanssa. Ja tämä kysymys on kesteli juuri tätä kysymystä. Tarkoitus on tukea koulutusalan järjestöjä myöskin vammaisten lasten suhteen. Eikä meillä nyt ei ole nyt aikaa jatkaa keskustelua, mutta kaikki asiasta kiinnostuneet jäsentä voidaan pyytää osallistumaan inta intakokoukseen, jos puhutaan tästä tekstiilipöytäkirjasta, tekstiili joka on 26. päivä. Joten jatketaan seuraavaksi kysymyksestä Barbara Lohpiler pakokeinotellut sieppaamiset ja mitä ulkosuhdepalvelu tekee sen eteen, että tämä yleisomus saadaan täyntöön. Olkaa hyvä, ulkosuhdepalvelu. Yes, good morning. Um, I hope you'll forgive me for... Kyllä hyvä huomiota. Olen pahoillani, että luen tämän vastauksen nyt. Sen on kollega kirjoittanut. Euroopan unioni tukee aktiivisesti eh, ihmisten suojelemiseksi, eh, ihmisten sieppaamisten vastaista eh, sopimusta. Mitä tulee sitten poliittisiin työkaluihin, joita Euroopan unionilla on, Euroopan unioni on rohkaissut kolmansia maita ratifioimaan ja allekirjoittamaan tämän sopimuksen dialogin kautta esimerkiksi Venäjän, Kiinan ja muiden maiden kanssa. Aina kun on tarpeen, Euroopan unioni viittaa tähän sopimukseen ja siihen, että se on kahden välisesti ratifioitu. Euroopan unioni tukee sopimusta ja se pyrkii vahvistamaan näiden katoamisten tai sieppaamisten vastaista työtä kaikkialla maailmassa. Tarjoamme myöskin tukea uhrien perheille ja lain, lakiviranomaisille ja niin edespäin. Euroopan unioni tukee sopimusta eri valtioiden kanssa – niiden tekemien sopimusten kontekstissa esimerkiksi Sri Lankan kanssa, Human Rights Councilin kanssa ja rohkaisee YKssa käytävää avointa keskustelua. Uskon, että tässä kysymyksessä on se, sitoutuvatko jäsenmaat tähän kysymykseen. Tähän voitaisiin vasta parhain sanoin, että Erät jäsenmaat ovat ratifioineet sopimuksen. Belgia teki tämän toinen kesäkuuta. Ja nyt viisi jäsenmaata kaiken kaikkiaan on ratifioinut sopimuksen. Voisin sanoa, että Euroopan unioni on tukenut tätä sopimusta hyvin paljon ja systemaattisesti se on tukenut tätä kansainvälistä yleissopimusta koskien ihmisten sieppaamista – ja kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden pitäisi antaa selkeä merkki niiden kannassa tämän asian suhteen. Kiitoksia. Huomaa, että meillä on vielä muutamia kysymyksiä jäljellä ja vähän, vähän aikaa. En tiedä, tarvitaanko tähän lisäkysymystä vielä. Totta kai emme ole tyytyväisiä, kun kuulemme, että tässä on 45 maata ratifiointia, enemmän ratifiointia, mutta olkaa hyvä. I also ask, uh, could you name the... Kiitoksia. Haluaisin tietää, mitkä jäsenmaat eivät ole vielä edes allekirjoittaneet tätä sopimusta, sillä meille tämä sopimus on tärkeä myöskin Euroopan unionin sisällä, kun on ollut kysymyksiä CIAn järjestämistä katoamisista. Uh, yes, unfortunately. I'm... Niin, ikävä kyllä. Täytyy todeta, että minulla ei tätä tietoa nyt ole tässä saatavilla. Ainoa asia, mikä tässä vaiheessa voin todeta yleisenä huomiona, on se, että, että tämä tuli vasta kuusi, vuotta, kuusi kuukautta sitten voimaan tämä yleissopimus, eikä ole kovinkaan tavatonta näissä asioissa, että kestää jonkun aikaa ennen kuin ratifiointiallekirjoitus on saatu alle. Kiitoksia me odotamme sitä, että kaikki jäsenvaltiot ratifioivat tämän juuri niistä syistä, mitä Rova lohpi mainitsi. Sitten kysymys kolme. Varapuheenjohtaja Andri Kiene koskien vakavia ihmisoikeusloukkauksia Hondurasissa ja komission arviointi eri ihmisoikeuselinten kapasiteeteista siellä ja myöskin tämä totuus- ja sovittelu, sovintokomitean toiminta. Se olkaa hyvä. Vastatkaa tähän kysymykseen. Okay, uh, niin äh, excuse me, we, we niin. need... Niin, ole pahalle Niin, ulkosuhdepalvelu. Rova Andrekinin kysymykseen siis, voitteko vastata tähän? Yes, please. Um, thank you, Madam Chairman. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Vuoden 2010 jälkeen asuttuaan valtaan uusi hallitus on osoittanut halua kehittää ihmisoikeuksien suojelua suurilla toimilla, esimerkiksi uusien instituutioiden järjestelmällä, jotka koskettelevat ihmisoikeuskysymyksiä, oikeuskysymyksiä ja kirjoituksen vastaista työtä, myöskin poliittisia sitoumuksia on tehty selkeästi. Näiden instituutioiden rahoittaminen on tarpeellista ja riittävää. Mitä tulee budjettirajoituksiin, resurssit olemassa olevissa instituutioissa, jotka suojelevat ihmisoikeuksia, ovat selkeästi riittämättömät, jotta ne voisivat täyttää toimivaltansa alan. Mitä tulee Hondurasissa ihmisoikeuskysymyksiin, Euroopan unioni on tällä hetkellä valmistelemassa uutta projektia DCRn puitteissa, joka keskittyy ihmisoikeuksien suojelemiseen. Euroopan unioni osallistuu tähän viidellä miljoonalla eurolla ja tarkoituksena on tukea Hondurasia toimeenpanemalla harmonista lainsäädäntöpuitteistoa, joka tekisi mahdolliseksi käsitellä ihmisoikeuskysymyksiä seurata tilannetta ja toimeenpanna erilaisia kansainvälisiä, kansainvälisten organisaatioiden suosituksia ja huomioita. Tarkoituksena on koordinoida ja löytää mahdollisia mekanismeja, joiden avulla voisimme toimia eri toimijoiden kesken ja kansalaisjärjestöjen kanssa yhdessä. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Anna Kiina, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin olen pahoillani, tämä ei ole vastaus kysymykseeni. Kysymys on hyvin selkeä. On tämän raportin suhteen Hondurasin. Ja kuinka Honduras on sitten lisätty tässä raportissa? Ja sitten toinen sitten liittyy myöskin tämän totuus- ja joka luotiin kansainvälisen painostuksen tuloksena. Ja sitä johtaa Patrikio Lobo ja Eulal Stein. Ja heidän piti tehdä tämä raportti tänään, koska me olemme seitsemän tuntia ajassa edellä Hondurasia. Me emme vielä tiedä sitä asiasta enempää, mitkä ovat tulokset. Ja mitä voi, niin komissio voi kommentoida tätä sitten. Ja myöskin poliittinen tilanne Hondurasissa. En, ennen presidentti on palannut Hondurasia, mutta myöskin ovat liittyneet takaisin tähän alueen maanjäristöön. Jotenkin tilanne on tästä muuttunut täysin. Ehkä tämä vastaus ei ole oikea tähän minun kysymykseni. Ehkä ulkosuudepalvelu yrittää vastata uudestaan Andrikin kysymykseen. Olkaa hyvä. Uh, Kyllä, kiitoksia todellakin. Tässä oli kaksi kysymystä, joita meillä on esitetty. Yritin vasta ensimmäisen niitä, kuinka Honduras toimeenpanee suosituksia, joita UPR on antanut. Ja tulee toiseen kysymykseen, yhteenvetoon, että tulee totuus- ja sovittelukomitean työhön. Uskon, että ei ole mitään hyötyä spekuloida nyt, siitä, mitä totuus- ja sovittelukomitea tulee sanomaan. Tämä on ollut erittäin hyödyllinen toimi. Me olemme tukeneet tämän komitean työtä. Ja edellinen varapuheenjohtaja Steinkin oli mukana. Ja me todellakin odotamme nyt innolla yhteenvetoa. Nyt on aika katsoa eteenpäin, oppia menneisyyden läksyt ja varmistaa, että Honduras voi toimia niin, ettei tulevaisuudessa vuoden 2009 virheitä toisteta. Meidän tarkoituksemme on tarkastella tulevaisuutta ja vahvistaa tätä maata niin, että se voisi taistella kaikenlaisia ihmisoikeusrikkomuksia vastaan ja oikeudettomuutta vastaan, sitä jota olemme havainneet lähimenneisyydessä usein. Ja meidän on tarkoituksena varmistaa, että tällaiset asiat eivät toistu. Kiitoksia. Kiitoksia vielä myös keskustella tästä syvemmin sitten ulkosuhdepalvelun kanssa heinäkuussa, kun meillä on valtuuskunnan vierailuraportti Hondurasin vierailuun liittyen käsittelyssä. Sitten kysymys neljä. Rova Elisabeth Jekle Fitchia koskien. Pakkotoimet hallituksen kritikkoja kohtaan – ja väkivaltaiset rauhanomaisten mielenosoitusten äh, keskeyttämiset. palvelu, olkaa hyvä. And thank you for the question. Kiitoksia ja kiitoksia tästä kysymyksestä. Ulkosuhdehallinto turkee Fidjin tilaa hyvin tarkasti valtuuskunnan kautta. Se on yhteistyössä ruohonjuuritasolla kansallisjärjestöihin ja muihin osapuoliin. Nykyinen tilanne on erittäin kriittinen, se on yhä kriittinen, voisin sanoa, eikä mitään positiivista kehitystä ole tapahtunut, mitä tulee taloudelliseen tilanteeseen, joka edelleen heikkenee. Hallitus näyttää olevan vahvasti vallassa ja se kontrolloi kaikkia, vaikka tietynlaista hankausta on havaittu, kun Kankaramaara pakeni. Nyt ei ole mitään odotuksia siitä, että pakotteita oltaisiin lieventämässä ja vaalit ollaan järjestämässä vasta vuonna 2014. Ja ei ole edes mitään takeita siitä, että tämä päivämäärä olisi varma yksi ainut positiivinen elementti on, jonka voisimme mainita, ja kyseessä on dialogi, jota UNDP on tukenut. Se aloitettiin vuonna 2011 maaliskuussa. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun kansalaisjärjestö oli mukana avoimessa keskustelussa hallituksen ja armeijan kanssa. Tämä on hyvin varhainen vaihe tässä prosessissa. Meidän täytyy seurata sen kehitystä, mutta se heijastaa melko positiivisella tavalla sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, voimme ajatella, että tämä projekti voisi saada Euroopan unionin tukea jossakin vaiheessa, mitä tulee sitten eri raportteihin, jotka koskettavat taloudellista tilannetta on todettu, että ähm, tilanne Fijissä on itse asiassa pahempi kuin ennen. Mitä tulee BKT, se on ehkäpä kasvanut vain 2 prosenttia vuonna 2011, joten poliittinen tilanne heijastelee hyvin paljon taloudellista tilannetta. Ja maa on todellakin tässä hyvin vahvassa taantumassa. Fiji on onnistunut vahvistamaan jonkin verran tiettyjä ryhmiä alueellisesti. Ja Finchin suhteet Australiaan ja Uuteen-Seelantiin ovat edelleen hyvin kireät ja nytkin myöskin Tongaan tämän pakotapauksen jälkeen. Euroopan unionin rooli tässä kaikessa. Euroopan unioni on pyrkinyt vahvistamaan demokratiaa ja oikeusvaltion periaatteita eri painostusmuodoilla tämän sotilasvallankaupauksen jälkeen. Ja olemme esimerkiksi jäädyttäneet kehitysvaroja. Nämä ovat olleet Euroopan unionin päätoimet, kun on pyritty tukemaan positiivista kehitystä. Samaan aikaan olemme pyrkineet painostamaan ja tekemään yhteistyötä tämän uuden hallinnon kanssa, jotta voisimme tukea demokraattista kehitystä Fijillä. Olimme tehneet tätä kahdenvälisessä suhteessa ja poliittisessa dialogissa, jota Euroopan unionin delegaatiot ovat johtaneet. Mitä tulee eri osapuoliin, Australian ja Uuteen-Seelantiin, tarkoitus on saada aikaan keskustelua, että voisimme tukea demokratiaa mutta tällä hetkellä mitään positiivista kehitystä ei ole vielä tapahtunut maan suhteen. Euroopan unioni seuraa tilannetta hyvin eh, tarkasti eri kansainvälisten osapuolten kanssa, Australian ja Suuren Elänin, Uuden Seelannin kanssa, jotta voisimme tarkkailla kehitystä ja tukea ihmisoikeuksia eh, inklusiivisen keskustelun mukaan otte, on mahdollisuus tässä työssä, kuten jo aikaisemmin mainitsin, ja valen alla tämä tulee olemaan ajankohtaisempaa. Kiitoksia. Ähm. Kiitoksia Rova Jekille. Haluatko kysyä lisäkysymyksen tai kommentoida? Vastaus kuuluu aika, toivot- aika toivottomalta. Onko mitään konkreettisia merkkejä siitä, että tilanne voisi parantua? Ja konkreettisesti, mitä voisimme tehdä unionin taholta? Te olette käyneet keskustelua, mutta mitä voitaisiin konkreettisesti tehdä, vai voimmeko tehdä mitä? palvelu, olkaa hyvä. The, the only, as I mentioned, the only... Kuten sanoin, ainut positiivinen elementti nyt tällä hetkellä vaikuttaa olemaan tämä dialogiprosessi, jota on tuettu ja sitä me yhä tuemme ja se voi kehittyä johonkin tärkeämpään tulevaisuudessa. Meillä on mahdollisuuksia tukea eri kehityksiä, mutta tällä hetkellä on hiukan liian aikaista sanoa. Olemme oppineet, että painostus ei ole toiminut aikaisemmin muutoksen luomisessa, joten on hyvin vaikea löytää ideaaleja ratkaisua tähän ongelmaan. Ehkä nyt erään tämän hallinnon avainhenkilön pakeneminen Tongalle voisi olla asia, jota voisimme käyttää hyväksemme, mutta meidän pitää tarkkailla asiaa hyvin tarkasti kansainvälisten partnereiden kanssa, sillä Euroopan unionin kaukana tältä alueelta. Vaikka me olemme neutraali osapuoli, joten voimme käyttää tätäkin mahdollisesti hyväksemme, mutta me olemme avoimia, pyrimme sitoutumaan tämän hallinnon kanssa keskusteluun, jotta saisimme muutosta aikaan ja myöskin tekemään ruohonjuuritasolla erityisesti töitä eri ryhmien ja henkilöiden kanssa, jotta voisimme vahvistaa heitä ja saada muutosta aikaan, mutta tilanne ei näytä kovinkaan lupaamalta tällä hetkellä. Thank you very much. Now... Kiitoksia. Huomasinkin, että yksi asia, mikä en kuule hyvin tässä, mitä täällä sanotaan täällä huoneessa, tämä mikrofoni pitää olla aika lähellä puhujaa. Testatkaa, auttaako se uskon, että minun ääni kuuluu nyt paremmin, kun otan mikrofonin lähemmäksi omaa suutani. Onko näin? Hyvä. Meillä on yksi kysymys. Kollega Bersia, ja koska hän ei ole täällä paikalla, Rova Piiner esittää tämän. Ja tämä koskee pakolaisleirien leirien tilannetta Tunisian ja Libyan rajalle Tilanteen huonontuminen siellä on kyseessä näiden tapahtumien jälkeen, jotka tapahtuivat siellä Lasussan merillä. Ja kysymys liittyy myös siihen, että kuinka Euroopan ulkosuhdepalvelu aikoo auttaa näitä pakolaisia, jotka tulevat lähinnä Eritreasta ja Etiopista ja Norsuluurannikolta, Irakista ja muista maista. Ja mikä viive tässä Tunisian talousavussa nyt oikein on, jota on Tunisian siirtymätoimiin luvattu. Joten kysyn uudestaan vielä näistä asioista ulkosuhdepalvelta. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Kiitoksia hyvin paljon, rouva puheenjohtaja. Edustan täällä ulkosuhdehallinnon Maghreb-alueen edustustoa. Mitä tulee tähän kysymykseen, jossa oli itse asiassa kolme osaa, tilanne, pakolaisten tilanne, voisin sanoa, se koskettaa ulkosuhdehallinnon ja Euroopan unionia yleensä, kun ihmiset pakenevat kansalaissotaa Libyassa. Euroopan unioni on ollut aivan alusta lähtien hyvin läsnä humanitaarisen avun muodossa, jotta tätä tilannetta Libyassa voitaisiin hoitaa ja myöskin Egyptissä ja Tunisiassa. Mitä tulee toimiin ja sitoumuksiin, joita on tähän mennessä tehty, jota Euroopan unioni on tehnyt kansainvälisenä organisaationa. 70 miljoonaa euroa on ohjattu tämän tilanteen ratkaisemiseen ja hyvin merkittäviä rahasummia kaksipuolisissa sopimuksissa, joten noin 130 miljoonaa euroa yhteensä on ohjattu näihin asioihin nyt kun tarkastelemme tilannetta, Euroopan unioni on hyvin paljon läsnä Tunisiassa ja me haluaisimme muistuttaa, että aivan tämän sisällissodan alusta lähtien noin 500 000 henkilöä on painut Libyasta Tunisiaan niin ja suurin osa heistä on onnistuttu lähettämään takaisin Euroopan unionin yhteistyön ansiosta. Tällä hetkellä meillä on luonnollisesti edelleen ihmisiä, jotka ovat Tunisiassa pakolaisina. Osa heistä on libyalaisia, suurin osa on libyalaisia. Ja he odottavat, mitä heidän maassaan tapahtuu, jotta näkisivät, voitko palata sinne. On myöskin henkilöitä, jotka ovat näissä leireissä. Heitä on noin 6000 siis näissä leireissä arvioiden mukaan. Ja noin 2400 on huolestuttavassa tilanteessa. Tämä on tilanne tällä hetkellä ja tietenkin eh, YK on pakolaisedustaja tarkkailee näiden ihmisten tilannetta. Me emme vielä ole saaneet tämän tarkkailun tuloksia. Humanitaarinen apu. Euroopan unioni on tämän suhteen ollut hyvin läsnä. Ja sitä on onnistuttu antamaan melko tehokkaasti. Mitä tulee sitten siihen, kuinka ulkosuhde hallinto tai Euroopan unioni kaiken kaikkiaan tekee komission ja jäsenmaiden kanssa ja neuvoston kanssa, jotta voisimme ratkaista tämän pakolaiskysymyksen. Komissaari Malmström antoi lehdistötilaisuuden 20. toukokuuta ja tuolloin oli kansainvälisten organisaatioiden jäsenmaiden edustajia paikalla – ja Tunisian pakolaisten tilannetta, siis Libyassa tulevien pakolaisten tilannetta käsiteltiin ja meillä oli ensimmäisiä hyvin positiivisia tuloksia. Pyydettiin ihmisten uudelleen sijoittamista 7200 henkilölle löydettiin sijoituspaikka. Tämä ei tietenkään riitä. Nyt tulee siihen, kuinka paljon henkilöitä tällä hetkellä on tosiasiassa, mutta tämä on nykyinen tulos, mitä tulee työkaluihin. Meillä on tiettyjä työkaluja. Me jatkamme töitä ja tarkastelemme sitä, voisimmeko saada enemmän sitoumuksia jäsenmailta, jotta he voisivat ottaa pakolaisia vastaan. Tämän lisäksi meidän täytyy sanoa, että meillä on kaksi rahoitusinstrumenttia, joita voidaan käyttää avuksi tällaisissa tilanteissa. Yksi on Euroopan pakolaisrahasto, joka auttaa jäsenmaita selviämään niistä kuluista ja seurauksista, joita pakolaisten ottamisesta seuraa. Ja toinen on alueellinen suojeluohjelma, joka koskettaa tämän alueen maita, niitä, jotka ovat joutuneet suuren pakolaistulvan alaisiksi esimerkiksi sellaisia maita kuin Tunisia. Ja tämä ohjelma pyrkii auttamaan näitä maita tämän tilanteen ratkaisemisessa ja tietyissä tilanteissa myöskin auttamaan pakolaisia asettumaan aloilleen kyseisen maahan ja löytämään vakaan elämän tässä maassa. Eli tämä oli toinen osa vastauksena kysymykseen, mitä me olemme tehneet tämän pakolaisongelman ratkaisemiseksi. Ja tietenkin tämä on yhä hyvin paljon Euroopan unionin esityslistalla tämä kysymys. Me haluaisimme vieläkin lisätä, että varoja se tulee varoihin Libyaan. Kun otetaan huomioon, minkälainen tilanne maassa on tällä hetkellä, näitä varoja ei voida, voida käyttää. Ja olemme ajatelleet, että näitä varoja voitaisiin uudelleen ohjata, jotta voisimme käsitellä paremmin pakolaistilannetta tässä maassa sekä Tunisiassa että Egyptissä, mutta myöskin Libyassa itsessään. Ja sitten viimeiseen kysymykseen, joka kosketti väitettyjä viivytyksiä YK avussa Tunisiaan ensinnäkin prioriteetteja oli erilaisia. Tällaisessa tilanteessa kaikki oli tietenkin hyvin kiireellistä, eli se mitä me teimme oli se, että vastasimme hyvin nopeasti tiettyihin eteen tulleisiin tilanteisiin. Puhuin juuri humanitaarisesta avusta. Sitten toinen asia, jossa Euroopan unioni toimi hyvin nopeasti, oli tuen tarjoaminen demokratian siirtymisessä – Tämä on hyvin arkaluotoinen asia Tunisiassa, kun otetaan tilanne huomioon ja Euroopan unionin asiantuntijat auttavat Tunisian hallitusta ja pyrimme saamaan aikaan sellaisen laillisen puitteiston, jota tarvittaisiin. Ja olemme myöskin tukeneet kansalaisyhteiskuntajärjestöille tukea, erityisesti demokratian, ihmisoikeuksien alalla ja myöskin vakauden alalla. Teemme hyvin vahvasti työtä, jotta voisimme ratkaista muita kysymyksiä, joita tässä hyvin vaikeassa tilanteessa on maan taloudellisen sosiaalisen tilanteen suhteen. Pyrimme erityisesti vahvistamaan vuonna 2011 Tunisia ja aloittamaan erityisiä ohjelmia – jotka keskittyvät Etelä- ja Keskitunisian alueisiin. Niiden on tarkoitus luoda nopeasti työpaikkoja ja aloittaa alueellisia kehitysprojekteja ja myöskin erityisesti vahvistaa mikrotason toimintaa, jota olemme tukeneet jo monia vuosia. Tällä hetkellä nämä ovat erityisen tarpeellisia ja hyödyllisiä toimia, kun ottaa huomioon yleisen tilanteen. Tiedätte tietenkin, että tietyt Euroopan unionin instrumentit eivät ole sellaisia, että ne ovat nopea ratkaisu. Niitä ei ole suunniteltu siihen ja tietty määrä aikaa vaaditaan niiden käyttämiseen, mutta kaikkia valmistellaan. Kiitoksia. This comprehensive answer. Kiitos tästä laajasta vastauksesta. En tiedä, haluaako Rova Lohpiilä vielä Rova Verscherin puolesta kommentoida tätä. Olkaa hyvä. Kiitoksia ja todellakin hyvin vaikuttava kuulla, miten rahoitetaan siellä pakolaisten ja maahanmuuttajien suhteen. Mutta puhuttu myöskin tästä Maastromin konferenssista, joka järjestettiin toukokuun alussa. Ja tässä onkin nyt se ongelma, joka johti ihmisten tappamiseen näin reireillä viime aikoina. Ja ihmisiä just niistä maista, joissa, ei välitä näistä. Ja sitten täällä on ollut paljon myöskin lupauksia vastaanotto-ohjelmista EU-alueelle 780 ihmiselle. Olisi hyvä, jos jossain vaiheessa voisi antaa meille listan näistä maista, mitkä maat ovat luvanneet ottaa kuinkakin monta ihmistä, koska on hyvä nähdä, että pannaanko tämä täytäntöön vaan ei. Ihmisiä, jotka siellä on, eh, tammikuusta, helmikuusta lähtien, niin ei mikään ihme, että se syntyy melakoita ja väkivaltaisuutta, jos olet niin kauan siellä. Joten pyytäisin teiltä kirjallista vastausta vielä. Mitkä maat ovat luvanneet ottaa kuinka monta ihmistä vastaan näihin vastaanotto-ohjelmiin ja, ja kuinka pitkällä näiden lupausten täytäntöönpano on? Kiitoksia. Eli pyydetään vielä ulkosuuden palvelulta vastausta tähän. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, unfortunate... Kiitoksia hyvin paljon. Valitettavasti minulla ei ole tätä tietoa mukanani, mutta pyrin ottamaan kollegoihin yhteyttä ja tarjoamaan vastauksen ja lisä yksityiskohtia myöhemmin. Okay. So now we have um, come to the end of our... No niin, näin kyselytunti on päättynyt. Ja mennään sitten meidän pää keskusteluihimme tältä aamupäivältä, joka koskee kidutusta. 26. kesäkuuta on kansainvälinen kidutusten uhrien puolesta viettävä teemapäivä. Ja me varmaan olemme kuulleet paljon tästä hyvin vakavasta ihmisoikeusloukkauksesta sen eri monin muodoissa. Ja näin yhä useampi hallitus sallii edelleenkin kirjoituksia on suopea sille. Täällä puhutaan myöskin ennakkoltupidätyksistä ja, ja salaisista pidätyksistä. Ne ovat erittäin huolestuttavia aiheita. Ja voi todeta, että eilen Euroopan unionin komissio teki vihreän kirjan säilönottopolitiikoista Euroopan unionissa. Tämä on hyvä aloite, koska olemme hyvin tietoisia siitä, että säilönotto ja olosuhteet vankiloissa ovat hyvin ala-arvoisia ja rikkovat kansainvälisiä ihmisoikeuslakeja. Joten myöskin meidän komiteamme haluaa katsoa tämän aspektin ulkoisia vaikutuksia. Tulemme seuraamaan asiaa jatkossakin. Ja YK on erityisraportoja totesi viimeisen raportissa, että, että valtioissa on tehty mahdollisuus tähän toimia, että toimia voidaan ratifioida YK on kirjoituksen tai julman tai venimielisen halventavan kohtelun yleisopimus tai sen pöytäkirja. Ja todellakin sen pöytäkirja ja tämä asiakirja on hyvin tärkeitä asioita, mutta ovat ensimmäisiä askeleita tällä tiellä. Ja ratifiointi ei korvaa sitä, että valtiot tekevät sitten tehokkaita toimenpiteitä, jotta voidaan vastustaa kirjoitusta ja julmaa kohtelua. Ja, ja kun usein puhutaan näistä auktoriteettisista hallinnoista, niin vaadimme myöskin, että tämä erityisraportoja pääsi myöskin tutustumaan heidän vankiloihinsa, jotta voidaan poistaa kaikenlainen kidutus ja julmakohtelu EU-ssa ja maailmassa. Tämä on yksi tärkeimpiä EUn ihmisoikeuspolitiikan tavoitteita. Myöskin EUn välineissä rahoitetaan uhrien tilanteen parantamista. Ja meillä on myöskin muutamia huolenaiheita sen suhteen, että, että rahoituspäätökset saattavat vaarantaa tämän tärkeän toiminnan. Mutta uskoisin, että täällä on tiettyjä takeita taas olemassa, että näin ei tapahtuisi. Joten kollegat, ne on suuri kunnia, jota tervetulleeksi Rova Hina Chilani. Tiedän, että ne tulee koko pitkän matkan päästä Pakistanista, on onnittelut, että pääsit tänne paikan päälle. Ja Rova Gilani on hyvin kuuluisa ihmisoikeus asianajaja ja asianajaja myöskin Pakistanissa. Hän on keskittynyt erityisesti juuri ihmisoikeusloukkauksiin. Hän on tehnyt paljon ja hän on pitkä lista, mitä hän on tehnyt, mutta hän on muun muassa tehnyt yhdessä muutamien kollegoiden kanssa tämän Pakistanin ihmisoikeuskomitean hän on perustanut tämän. Se on yksi tärkeimpiä ihmisoikeusjärjestöjä maassa. Ja Rova Shilani on ollut yksi ensimmäisiä ihmisoikeuksien puolustajia, erityisesittelijöitä YKssa. Ja viimeksi kun hän esitteli Amsterdamin ihmisoikeusfilmfestareilla tämän asian, tässä olisi maaliskuussa, niin nämä elokuva ihmiset ovat todellakin kiinnostuneita kuulemaan sun työstäsi ja ihmisoikeuksien puolustajien työstä, että näissä filmeissäkin usein esiteltiin. Niin Rova Chilani oli myöskin Darfurin komitean jäsen, jota pääsihteeri oli muodostanut hän myöskin Kaasan alueen konfliktin selvitysmatkalla. Ja, ja terrorismitoimien juristipaneelissa myöskin. Ja tämä lista tuo myöskin Rovan Silanin tänne. Ja tänä aamupäivänä meillä on mahdollisuus keskustella hänen kanssaan näistä tärkeimmistä haasteista. Ja pyritään ehdottomasti kieltämään kirjoitus julma kohtelu ja epäilminen halventava kohtelu ja rankaisun muodot. Ja tämän yhteys sitten taas ähm, näihin terrorismin vastaisen taisteluun ja tiedusteluyhteistyöhön. Ja kun no, silloin tulee Pakistanista, Pakistanista kuuluu juuri hyvin ikäviä uutisia viime aikoina. Sitten myös nimen vanha ystävämme Erik Sotas joka on kidutuksen vastaisen maailmanjärjestön pääsihteeri. Hän tulee kertomaan meille maailmanlaajuisista päähaasteista. Ja olemme usein kuulleet, että sinun vetomukset ovat myöskin meille tärkeä vetomus, että lopettaa kirjoitus, mutta esität vetomuksia myöskin valtioiden päämiehille. Ja myöskin kun George W. Bush oli matkalla Genevaan, niin silloin sinun toimiesi avulla Sveitsin hallitusta muistettiin omista velvoitteistaan tällaista maa, henkilöä ei saa päästää maahan. Ja herra Bush, jos oikein muistan, hän peruutti matkansa sveitsin tämän johdosta. No niin, kuulemme ensin Rova Sylännin esityksen ja ehdottaisin, että Ehkä looginen järjestys kuitenkin on, että pyydämme, että Erik Sottas esittää ensin nämä päähaasteet, joita meillä on olemassa maailmanlaajuisesti noin 7 minuutin ajan, ja sitten noin 15 minuutin ajan Rova Shilani esittää oman esityksensä, ja sitten meillä on keskustelu. Käykö tämä teille? Olkaa Erik. Okay, thank you very much. Thank you very much. Uh, I, I will speak French. Yes. Puhun ranskaa. Make it in seven minutes like you are. Pyrin estämään tämän seitsemässä minuutissa niin kuin lupasi. Mesdames et messieurs les membres. Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset, hyvät herrat. Ensimmäisenä haluan ilmo, ilmaista, kuinka kiitollinen olin siitä, että kutsuitte edustamani järjestön kansainvälisen kidutuksen vastaisen järjestön osallistumaan tänä päivänä tähän äh, paneeliin tänä kansainvälisenä kidutuksen vastaisen teemavuotena. Ki- kidutus huolestuttaa monia hallituksia, mutta se huolestuttaa sen takia, että kidutusta jatketaan ja kaltoinkohtelu jatkuu. Yhä, ja julkinen yleinen mielipide on päättänyt käynnistää kampanjoita, jotta kiellettäisiin ei ainoastaan kidutus, mutta myös huono ja ihmisarvoa halventava kohtelu. Viimeisten kymmenien vuosien aikana olemme pystyneet todistamaan, kuinka demokraattisissa valtioissa on va- muutettu puhetapaa, kun puhutaan kidutuksesta tai huonosta kohtelusta. Joskus jopa jotkut ihmisoikeusjärjestöjen edustajatkin ovat vaihtaneet puherekisteriä, mutta 1990-luvulla yleinen mielipide alkoi närkästyä, koska autoritaariset järjestelmät, jotka olivat diktatorisia, käyttivät julmia painostus- ja sortotoimenpiteitä ja äh, silloin usein puhuttiin, että se oli reaalipolitiikkaa, realpolitiikkaa, realpolitiikki, jolloin <clears throat> suljettiin silmät. Ja tämä oli erityisen, erityistä todellisuutta arabimaissa. Totta kai siellä oli myös ehkä sympatioita moniin suuntaan, mutta ei otettu huomioon, mikä on hyvää hallintoa, vaan siinä pidettiin huolta vain voimasuhteista, voimatasapainosta ja, ja haluttiin vain käyttää, soveltaa hyviä käytänteitä. Mutta Usama Ben Laden on poistunut tästä maailmasta muutama kuukausi sitten ja hän on ollut ehkä tämän viimeis, viimeisen vuosikymmenen hirvittävin ihmishahmo, mutta me olemme voineet todeta, kuinka amerikkalaiset korkeat viranomaiset ovat myös osa ovat toimineet erittäin kyseenalaisesti. Mutta Obaman hallinto on sanonut, että hallinnon edustaja, että Osama Ben Ladenin olinpaikka paikallistettiin vain sillä tekniikalla, jota hyödynnettiin Guantanamossa. Tätä tekniikkaa käytettiin sillä perusteella, että käytettiin, jär, käytettiin järjestelmällisesti vesikidutusjärjestelmää, jota Gestapo jo harjoitti natsivallan aikana. Mutta kyseisen vuoden aikana entinen presidentti Bush muistelmissaan sanoi, että hän oli itse antanut luvan käyttää tätä vesikirjoitusjärjestelmää täsmentäen, että hänen juridiset neuvonantajansa olivat myöntäneet, ettei se, ettei se ollut kidutuksen vastaista menetelmällisesti kun Bush oli presidenttinä, hän myös, käytti, <clears throat> hän myös kääntyi UNHCR-edustajan puoleen, ja, joka sanoi, että tämä on todella kidutuksen kidutukselle tämä, ja sanoi tälle edustajalle, että se on kidutuksen vastainen käytäntö. Mutta presidentti Obama otti kyllä etäisyyttä edeltäjänsä käyttämiin menetelmiin, ja kun hän ilmoitti Amerikan kansalle, että Osama Bin Laden on nyt nitistetty, niin hän sanoi silloin, että käyttäen vähän kaksiselitteisiä termejä – jos niinkin vaarallinen ihminen kuin Osama Bin Laden on pidätettynä, niin silloin se osoittaa, se voi tuoda mukanaan myös riskejä ja silloin on <clears throat> ihan oikeutettua, että ei kyseenalaisteta tai aseteta uhanalaiseksi hänen henkeään tai joidenkin muiden ihmisten henkeä. Oli myös, se oli myös kunnianhimoinen tavoite mm, ottaa kiinni Bin Laden elävänä tai kuolleena. Mutta meidän täytyy myös muistaa että jos me katsomme <clears throat> tämän kyseisen henkilön tekemiä rikoksia, kuinka vakavia ja järkyttäviä ne ovat olleet, niin hänen teloittamisensa ilman oikeudenkäyntiä, ilman että e, yritettiin edes pidättää häntä tulevaa oikeudenkäyntiä varten, on ehkä kyseenalaista. Mutta tämä on siis täysin mielivaltainen teloitus. Jos ajattelemme että sitä, että käytettiin kyseenalaisia menetelmiä terrorismin vastaisessa taistelussa, niin silloin voitaisiin ajatella, että kidutuksen poistaminen ja huonon kohtelun poistaminen pitäisi myös saada, saada toteutetuksi kaikilla näillä kyseisillä alueilla. Tämä on synnyttänyt keskusteluja. Meillä on kidutuksen vastainen yleissopimus. Siinä on artiklassa yksi sanotaan, että Siinä on artikla 1 ja artikla 16, jossa puhutaan, puhutaan huonon kohtelun sallivuudesta joissakin olosuhteissa. Mutta meidän täytyy miettiä aina, miten näitä tulkitaan, mutta ei mitään poikkeuslauseamia lausekkeita sallita. Jos ajatellaan kidutusta ja huonoa kohtelua, mutta tästä, on, tästä kohdasta on keskusteltu useissa maissa, sitä on kyseenalaistettu monissa maissa. Virkamiehet ovat puhuneet siitä, kuinka pitää ö, viedä pidemmälle nämä pahimmat ihmisoikeuksien rikkojat ja joissakin olosuhteissa ehkä voidaan ajatella poikkeusmenettelyjä, mutta meidän täytyy meidän täytyy miettiä tarkasti, mitkä ovat erikoisolosuhteet, jotka voivat vaikuttaa siihen, että kohdellaan ihmisarvoa alentavasti jo ihmisiä. Mutta jos me kyseenalaistamme sen, että ei voida äh, <clears throat> antaa poikkeuslupia äh, ihmisarvoa alentavalle käytökselle, niin silloin on usein kyseessä mm, tulkinnasta, jota, tulkinnasta joka ei noudata lainkirjainta. Question. Toinen kysymys, joka on myös synnyttänyt kiistanalaisia keskusteluja, on ihmisen luovuttaminen toiseen maahan tai hänen karkottaminen toiseen maahan, jossa hän voi joutua kidutuksen kohteeksi. Artikla 3 on selkeä. Jos on kyse mm, toimivaltaisista viranomaisista, joka tietää, että jossakin maassa systemaattisesti loukataan ihmisoikeuksia, niin ei voida silloin palauttaa ihmistä tuohon maahan. Mutta ei silloin voida palauttaa ihmistä tuohon maahan ilman, että taataan kyseisen henkilön turvallisuus, jos hänet palautetaan alkuperämaahan. Sen takia oli hyvin kyseenalaista, että Italia palautti Tunisiaan <clears throat> Tunisian, Tunisian kansalaisen, koska tiedettiin, että hän joutuisi sinne pidätetyksi ja kilutetuksi. Meillä pitää olla myös diplomaattiset takeet. Eurooppalainen tuomioistuin on ollut hyvin tiukka tähän asti, mutta se ei ole estänyt sitä, että monet viranomaiset käyttävät yhä kidutusta. Kansalaisjärjestöt peräänkuuluttavat keskeisiä periaatteita, mutta jotkut kuitenkin käyttävät vähän vaarallisia, äh, vaarallisia menettelytapoja. Meistä meistä kuitenkin joskus toimitaan artiklan kolme vastaiseksi. Jos havaitaan järjestelmällisesti kidutusta harjoitetun, niin silloin tämän kyseisen valtion viranomaiset ovat vastuullisia tai eivät kykene kontrolloimaan tilannetta. Ja silloin näiden viranomaisten taholta pitäisi saada luotettavia sitoumuksia kidutuksen lopettamiseksi mutta me olemme kuitenkin joskus joutuneet luopumaan siitä, että voisimme toimia yhteistyössä amerikkalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Joskus tuomari haluaa äh, mm, käyttää päätösvaltaansa enemmänkin äh, toimi, toimintatapojen uskottavuuden kannalta, eikä nimenomaan lainkäytön kannalta. Viimeinen kysymys, jonka minä haluaisin tässä esittää, mutta Rova Chilani varmasti käsittelee sitä enemmän. Minkälaisia tunnustuksia saadaan kidutuksen lopputuloksena? Me tiedämme, kuinka paljon ihmiset ovat myöntäneet eh, tekoja hyvin kyseenalaisissa olosuhteissa. Usein näitä tietoja saadaan kidutuksen tuloksena joissakin maissa, jotka, jotka kuitenkin ovat integroituneet tiedonvaihtojärjestelmään yhteistyössä monien muiden maiden kanssa. Täm, tässä voisi olla kyse hallinnollisista asiakirjoista, joita voitaisiin hyödyntää. Itse asiassa me, me tiedämme, että usein nämä tiedot on saatu kidot, järkyttävän kidutuksen tuloksena. Jos meidän täytyy tietää, missä olosuhteissa näitä tietoja on saatu, mutta usein emme saamme selkeitä ja riittäviä tilanneselostuksia. On kyse myös siitä, että halutaan putsata, puhdistaa näitä kyseisiä tunnustuksia. Tässä on kyse järjestelmässä, että jos joku taho aloittaa tiedustelut kidutuksen tuloksena saamisista tuloksista, niin silloin ei, silloin tarjotaan joku järjestetty, silloin tarjotaan jotain järjestettyä muotoiltua kidutuksen mukana saatua tunnustusta. Silloin täytyy saada mukaan tuomarikunta, julkinen mielipide, että tässä ei todella loukata räikeästi kidutuksen vastaista kansainvälisen järjestön laatimaa perussopimusta. Tässä on kyse ainakin kahdesta tuhannesta ihmisestä, jotka voisivat myös osallistua tähän Nobelin rauhanpalkinnon prosessointiin. Minä kiitän teitä siitä, että olemme voineet tulla kertomaan teille tänne huolenaiheistamme teidän instituutiossanne, joka ei ole ainoastaan eurooppalainen, mutta siihen kuuluu myös kiinteästi yhteistyössä monia kansainvälisiä järjestöjä ja hallituksia. Mr. Sotas. Kiitoksia, herra Sotas. Nyt annamme puheenvuorosta rouva Chilani, olkaa hyvä. Yeah. Thank you, Madam Chairperson. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ja ihmisoikeuksien aliovaliokunta. Tämä tilaisuus tulla tänne puhumaan teidän edessänne tänään on erittäin tärkeä ja hiukan häiritselevä, kun ottaa huomioon, minkälaisia huolia meillä on kidutuksen kasvavan käytön suhteen – hallinnossa ja niissä järjestelyissä, joita on tehty oikeusjärjestelmissä ja erityisesti terrorismin vastaisessa taistelussa. Sanon tämän, koska kuten rouva puheenjohtaja jo sanoi, kansainvälinen juristien paneeli on tarkastellut terrorismin vastaisia toimia ja käytäntöjä, joita on omaksuttu maailmanlaajuisesti. Ja tämä paneeli on havainnut hyvin huolestuttavia toimintatapoja, joita on meille tuotu esiin, jotka osoittavat, kuinka terrorismin vastainen taistelu on ollut suuri lähde sille, että ihmisoikeusnormeja on heikennetty ja uhattu. Erityisesti mitä tulee terrorismin vastaisen taisteluun, se tapa, jolla sitä on harjoitettu monissa maissa, on huolestuttava. Mainitsen muutamia yleisempiä alueita terrorismin vastaisessa taistelussa, jotka kasvattavat riskiä kidutuksen käyttöön. Kuten olemme huomanneet, on paljon todisteita, jotka vahvistavat, että monet ihmiset ovat joutuneet kidutuksen uhreiksi ja että siitä on tullut todellinen huoli terrorismin vastaisessa taistelussa ja meitä huolestuttaa myöskin tämä mahdollisuus ja se mahdollisuus, joka on kasvanut siksi, että vastuusen joutuminen on heikkoa toisaalta ja toisaalta myöskin siksi, että kaikki nämä sopimukset ja varoitukset, joita vuosien aikana on tehty, on unohdettu ja niitä ei ole toimeenpanottu sillä tasolla, kun pitäisi tehdä, jotta valtiot voisivat vahvistaa, että terrorismin vastainen taistelu todellakin vastustaa terrorismia ja että se kunnioittaa kansainvälistä oikeutta ja sen periaatteita. Voisin kiinnittää huomionne eräisiin ongelmiin, joita on tullut esiin ja siihen, miksi me sanomme, että nämä riskit ovat kasvavia. Yksi huolenaihe on armeijan vastaus terrorismiin ja se, kuinka se on aiheuttanut yhä enemmän ja enemmän alaa, jossa tehdään salaisia pidätyksiä ja jossa ihmisiä katoaa. Ja näissä tilanteissa on enemmän mahdollisuuksia sille, että kidutuksia sallitaan ja sille, että niitä ei havaita. Hyvin selkeästi mielestäni on tuotu esiin se kysymys, voiko kidutusta millään tavalla erottaa julmasta, epäinhimillisestä ja alentavasta kohtelusta, kuten kidutusta koskettava yleissopimus mainitsee. On hyvin mainittu, kuinka on tärkeää ehdottomasti kieltää tällaiset toimenpiteet, kun annetaan aseellisille joukoille tai armeijalle vastuu taistella terrorismia vastaan. Tämä aiheuttaa sen, että armeija, armeijan aspekteja prioritoisoidaan turvallisuuden vuoksi. Ja on vielä tärkeämpää, että armeijan mukaan ottaminen aiheuttaa sitä, että tarkkailu on hyvin rajoittunut, mitä tulee toimintaan. Ja toinen asia meille on se, että on olemassa kahdenlaisia oikeusjärjestelmiä. On tällaisia militaarisia armeijan oikeusistuimia, jos terrorismia on käsitelty – ja se on yksi näistä ongelmista, joita terrorismin vastainen taistelu on aiheuttanut kaikkialla maailmassa. Minä keskityn erityisesti siihen, kuinka tiedustelua, tiedustelupalvelua käytetään yhä enemmän ja enemmän terrorismin vastaisessa työssä ja siihen, miksi tämä on oikeutettua ja ehkä yksi avain tapa, jolla terrorismia voidaan vastustaa – järjestelmä, jossa vastuullisuutta ei ole. Sellaista ei ole tehokkaasti monitoroitu, kun tiedustelu on käytetty terrorismin vastaisessa taistelussa ja se on aiheuttanut paljon laajia ihmisoikeusrikkomuksia ja myöskin kidutusta. I will in particular mention... Erityisesti mainitsisin vanhan vahvistettujen tiedustelu ähm, kuulustelujärjestelmien käyttämisen, joita on näissä tiedusteluympäristöissä käytetty. Niille on annettu erilaisia nimiä, kuten vahvistetut kuulustelutavat tai toimet, mutta ne eivät ole todellisuudessa mitään muuta kuin toimia ja alentavia, julmia, ihmisoikeuksia rikkovia toimia. Me tarvitsisimme nyt ohje, linjoja tiedustelulle. Salailevuus on johtanut siihen, että tiedustelu on se taho, joka johtaa terrorismin vastaista taistelua eri puolilla maailmaa. Tämä on myöskin lisännyt sitä riskiä, että monet valtiot eri puolilla maailmaa tulevat sotilaallisemmiksi. Ja tämä on jotakin, mitä meidän pitäisi ottaa huomioon. Tämä on huolenaihe kaikille niille ihmisille, jotka haluavat edes auttaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa maailmassa. Se on hyvin huolestuttavaa ihmisille, jotka kuten minä itse tulevat maista kuten Pakistan, joissa on havaittu, että armeijan rooli kasvaa oikeusjärjestelmässä ja samaan aikaan me havaitsemme myös, että siviilihallinto rappeutuu ja menettää valtaa päätöksenteossa tärkeissä asioissa, kuten kansallisessa turvallisuudessa, puolustuksessa ja ulkopolitiikassa. Nämä ovat seurauksia siitä, että armeija on saanut tärkeän roolin ja armeijan tiedustelupalvelut ovat saaneet tärkeän roolin terrorismin vastaisessa toimissa ja ne ovat saaneet uusia vastuualueita. Kuten sanoin aikaisemmin, tiedustelulla on tärkeä rooli modernissa terrorismin vastaisessa työssä ja sen työ on tullut todellakin keskeiseksi, mutta siitä huolimatta on tärkeää ottaa myöskin huomioon, että tiedustelu, olipa se sitten siviili tai armeijan tiedustelua, on sellainen toimi, jota täytyy kontrolloida, sitä täytyy siviilihallinnon kontrolloida ja sitä täytyy myöskin oikeudellisesti tarkastella hyvin tarkasti se tapa, jolla tiedustelupalvelut harjoittavat terrorismin vastaista työtä ja muut tällaiset turvallisuuspalvelut on ollut tällä hetkellä sellaista, että sen tarkkailu on ollut vaikeaa tai sitä on vältetty. Eräissä maissa, kuten omassa maassani ja muissa maissa, kuten esimerkiksi Lähi-idässä, ei ole mitään selkeää oikeusperustaa sille, että valtaa siirretään tiedostelupalvelulle, joka tekee terrorismin vastaista työtä, oikeutta siis pidättää ihmisiä ja kuulustella heitä. Tähän sisältyy hyvin suuri vastuu ja nyt kun se on luovutettu tällaisille elimille, joilla ei ole vastuuta, vastuuvelvollisuutta – tilanne on ongelmallinen. Meidän pitäisi tehdä näistä elimistä vastuullisia ja antaa heille myöskin selkeitä ohjenuoria siitä, kuinka niiden pitäisi toteuttaa tehtäviään. Now, when the response... Ja vastuu terrorismin vastaista taistosta antuneille vastuuttomille elimille. Tämä aiheuttaa myöskin demokraattisen hallinnon suhteen ongelmia, koska vallan jako ja oikeusjärjestelmä, se tavallaan vähenee, tai sen teho vähenee tässä yhteydessä. Sen sijaan, että tehtäisiin tehokkaita suojalausekkeita, että voitaisiin taata, että oikeusjärjestelmä toimii ja että ihmisoikeudet ja perusoikeudet ovat täysin noudatettuja kaikissa terrorismin taistelun toimissa, niin todellakin nyt on toimia ja yrityksiä luoda lainsäädäntöä, joilla pyritään antamaan immuniteetti näille toimijoille, näille elimille, jotka toimivat terrorismin vastaisessa taistelussa. Kuten totesin aikaisemmin, jo, niin siirtyminen tämänhetkisistä säännöistä ja käytännöistä – eli ihmisoikeuksien noudattaminen ja kunnioittaminen. Tämä on huomattavasti heikentynyt tässä tiedustelutoimien salaisessa maailmassa. Tietenkin me tiedämme, että pitää olla tiettyjä tasoja, salaisuuden tasoja, joilla tavoin voi antaa tiedustelutietojen kerätä tai toimia. Tämä on tietenkin ei vaadi sitä, että yksityiskohtia vastattaisiin tiedustelutoimista, mutta me pitää taata se, että kysymyksiä voidaan esittää, kuka tekee päätökset ja miten ne tehdään ne päätökset ja mitä suojalausekkeita olemassa sitten, että voidaan sitten myöskin antaa seuraamuksia väärinkäytöksistä tai korruptiosta. Ikävä kyllä, se tapa, jolla terrorismin vastainen taistelu tapahtuu, on ollut melkein mahdotonta sen yhteydessä taata, että ne vastuulliset henkilöt tai tärkeimmät henkilöt terrorismin vastaisessa taistelussa olisivat myös vastuullisia ja heidän toimiaan voidaan valvoa sillä tavoin, että heidän vastuullisuutensa tulee, tulee näkyviin. Kuten olemme nähneet, tämä trendi Eikö se tapa, jolla terrorismia vastaan taistellaan, on lisääntynyt maailmassa, mutta näen myös sen, että tiedustelutoiminta on myöskin hyvin kiinteästi liittynyt lainvalvontatoimiin. Ja he saavat enemmän pidätys- ja säilönotto valtuuksia. Tämä myöskin lisää väärinkäytömaisuuksia. Ja mikä on myös vielä vähentänyt asia, on se, että tiedustelupalvelut tekevät yhteistyötä keskenään taistellessaan maailmanlaajuista terrorismia vastaan. Voitaisiin tietenkin odottaa, että, että on tarvetta tehdä yhteistyötä, mutta tämä on samalla mahdollisuus niille jo toimiville demokratioille, joissa oikeusvaltiojärjestelmä on yleisesti ottaen sellaista kunnioitetaan, että he yhteistyössä käyttäisivät myöskin parhaita käytänteitä niiden maiden suhteen, joissa tällaisia turvalausekkeita tai, tai demokratiavaltiota ei noudateta, tai jossa ihmisoikeusrikkomuksia on yleisesti jotka ovat jo mukana jopa niiden maiden hallintokulttuurissa mukana. Jotta voitaisiin välttää tällaisia ongelmia, niin pitäisi kiinnittää huomiota tähän, te- tähän tekijään. Ja terrorismin vastaisessa taistelussa pitäisi juuri ottaa huomioon se, että tällaiset huonot käytänteet ovat lisääntyneet. Onko sitten tässä kyseessä, että kun taloudelliset toimet, tällaiset palkkiot on annettu minunkin maassani, tai onko sitten ehkä pyritty noudattamaan tästä kansallista turvallisuusdoktriinia, joka on hyväksytty ilman asianmukaista demokraattista keskustelua, joten on hyvin tärkeää, että ymmärrämme, mistä puhumme, kun puhumme terrorismin vastaista taistelusta. Että se laajenee tavallaan niihin asioihin ja hallinnon alueihin ja puolustusaloihin ja kansallisen turvallisuuden asioihin, joissa on ollut hyvin vaikeaa julkisen sektorin itse määritellä, mikä heidän etunsa on ja kuinka he voisivat sitten välttää kansallisuuden turvallisuuden uhkia. Maissa, kuten minun maassani, ja, ja uskon, että on varmaan muita mahdollisuuksia myöskin, muitakin mahdollisuuksia, joissa ihmiset voivat kertoa näistä hyvin ainutlaatuisista eroista terrorismin vastaista taistelussa, kuten te tunnette sen ja kuten minun maassa se tapahtuu. Aika usein valtio ja valtion toimet on joko tukenut tai jollain tavalla hyötynytkin näiden ei-valtiollisten toimista heidän oman puolustustrategiansa tai, tai turvallisuusstrategian puitteissa – kyse ei ole pelkästään siitä, että kuinka terrorismin taistelun toimijoista käsitellään, vaan kysymys on myöskin siitä, että, että ihmisiä, jotka epäillään tässä terrorismin vastaistoituissa olevan mukana, että heillä on tällainen laillinen puitteisto, johon voivat nojautua. Tällä hetkellä kysymys onkin se, että oletko terrorismin vastaiset toimet tehty sillä tavoin, että tässä on kyseessä tavoite, että asettaa tuomittavaksi henkilöt, jotka ovat olleet terroristitoiminnassa mukana. Miten minä näen asian tänään? Että monissa maissa, ei pelkästään minun maassani, on terrorismin vastainen toiminta vallalla, joka on tietyllä tasolla tapahtuvaa, jossa on, ei ole mitään johdonmukaista toimintaa, joka veisi siihen, että henkilö tullaan asettamaan syytteeseen terrorismitoiminnasta. Pakistanissa esimerkiksi ei ollut yksi yhtä ainutta tapausta viimeisen 12-13 vuoden aikana, jossa henkilöitä on tuomittavaksi tai syytteeseen. Eli mitä me tässä haluamme todeta, että syytteisen asettaminen on erittäin tärkeää. Ensinnäkin, että voidaan sitten puolustaa tämän tyyppistä sitoutumista asia terrorismin vastaisen taisteluun. Joissain maissa tämä toiminta on ottanut johtavan aseman ja vie suuren osan hallitusten ajasta ja myöskin suuren osan näiden maiden resursseista. Mutta Toisaalta tässä on toinenkin syy, miksi on hyvin tärkeää katsoa tätä asiaa. Täällä on monia maita maailmassa, jossa julkinen mielipide on hieman hämmentynyt terrorismin vastaisen taistelun roolista. On tärkeää osoittaa näille henkilöille ja toimia terrorismin vastaisen propagandan vastaisesti. Tämä toiminta, joka johtaa siihen, että nämä henkilöt ovat sitten laajattoman toiminnan uhreja. Tämä voidaan tehdä pelkästään avoimella syytteeseen asettamisella, joka johtaa normaaliin prosessiin, oikeuden prosessiin, jossa ottaa huomioon ihmisoikeudet. Syytteisen asettaminen on myöskin tärkeää siinä mielessä, että voidaan sallia ihmisille se, että he näkevät nämä rikokset, jotka on tehty täällä terrorismin nimissä. Jos ihmiset unohtavat tämän, ja jossain mielessä – yhdistävät terrorismin jollain, johonkin ideologiaan, on hyvin vaikea tässä saada tälle myöskin julkisen mielipiteen tuki näille terrorismin vastaisen taistelun toimenpiteille. Tämä tavallaan tukee kaikkien terroristijärjestöjen omaa agendaa. Joten tämän takia on tärkeää, että terrorismin taistelun järjestelyt ovat avoimia. Ja että järjestöt ja toimijat, niillä antaa terrorismin vastaisessa toiminnassa selkeät tehtävät. Ja tällaisia elimihän on paljon. Niiden pitää toimia erillisesti ja sitten meillä pitää olla selkeät suuntaviivat oikeusjärjestelmän puitteissa, eikä antaa mitään poikkeusjärjestelyä, kuten tällä hetkellä on tapahtunut. Sitten tiedusteluyhteistyö, senkin pitää ottaa tiettyjä suuntaviivoja. Ja sitä pitää tiukasti noudattaa siinä mielessä, että, että kirjoitus tai laittomat sieppaamiset ottaa esille, kun me olemme tunnustaneet, että monet asiat ovat menneet väärin menneisyydessä, meidän pitää nyt ottaa nämä asiat pöydälle ja ottaa esille nämä käytänteet, jotka ovat sallineet sen, että tällaista on päässyt tapahtunut. Tällaista ei ole tapahtunut tähän mennessä. Minusta on myös tärkeää, ei ole pelkästään kyseessä tiedusteluyhteistyötä, pitää selkeästi osvittaa, vaan pitää olla myöskin selkeä vastuullisuus ja valvontajärjestelmä, kaikille näille toimijoille, jotka ovat terrorismivastaisessa taistelussa mukana. Tämä koskee myöskin oikeusjärjestelmää. On myös tärkeää muistaa, että tiedusteluyhteistyö tarvitsee eh, johdatusta, mutta samalla myöskin jo olemassa olevissa paikallisissa ja alueellisissa järjestöissä pitää taata se, että kuten nämä toimet, on myöskin tiettyjä periaatteita, jotka johdattelevat sitten oikeusjärjestelmän toimintaa. Pitää myöskin samalla tavalla tiedustelutoimille periaatteita olemassa, että, että säännöt, lait ja periaatteet ja eettiset käytänteet koskevat kaikkia. Jos kansalliset standardit ovat erilaiset kuin olemassa olevat suojalausekkeet tai vastuullisuus tai valvonta on vajavaista, niin yhteistyö on tullut enemmän haitalliseksi toiminnaksi tämän kautta. Toiminta, joka auttaa siinä mielessä, että pitäisi olla selkeästi oikeusjärjestelmän puitteissa. Ja, ja sitten myöskin yhteistyötä kirjoituksen suhteen. Monet valtiot eivät, eivät halua toimia tällä saralla, koska on liikaa vastuullisuutta heidän maassaan. Ne ovat sitten siirtäneet näitä toimia ja saaneet sitten tietoja kirjoituksen avulla muista maista. Ja tällaisilla vesillä, kuten eurooppalainen ihmisoikeus järjestelmän pitää ottaa nyt aloite, tai ainakin aloittaa vuoropuhelu muiden alueellisten ja alueiden välisten järjestelmien kesken YKssa. Kiitoksia. Kiitoksia Ruva Silani. Tämä oli loistava kannustin meille, että voimme aloittaa ikään toimia. Voimme katsoa, että kaikki, tässä on kyseessä ehkä suurin ihmisoikeusloukkaus meidän aikanamme. Ja puhutte täällä juuri tiedustelupalvelulainoista roolista, yhteistyöstä ja militarisoinnista ja vastuullisuuden täydellisestä puuttuvuudesta. Ja tämähän on oikeastaan juuri se, mistä me pitää täällä tehdä ja mitä kansainvälinen ihmisoikeusyhteisö pyrkii tekemään. Tämä on suuri ongelma. Kaikki meidän saavutuksemme tavallaan menevät hukkaan ja sieltä pystyy saamaan aisoihin. Joten Toivottavasti saamme ulkosuhdepalvelulta myöskin tähän vastauksen. Ja Entaro Perkauskine on puhujavuorossa. Ja sitten voimme aloittaa keskustelun tämän jälkeen. Uskon, että meillä on paljon sanottavaa tästä aiheesta. Ja voin todeta että LIPE-valiokunta on päättänyt antaa juuri tutkimuksen tällaista tiedustelupalvelujen valvonnasta ja tämä asia varmaan kiinnostaa meitäkin. En puhu pidempään. Annetaan ulkoasiaan palvelulle puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Me haluamme ilmaista vahvan sitoumuksen kidutusta vastaan ja epäinhimillisten toimien ja rangaistusten. Sain. Anteeksi, onko tämä nyt parempi? Hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Euroopan unionin ulkosuhdepalvelu on sitoutunut vahvasti kidutuksen poistamiseen ja ihmisoikeuksia loukkaaviin ja alentaviin toimiin ja niiden poistamiseen. Dialogit poliittisissa kokouksissa, joita me käymme eri puolilla maailmaa, käyvät niin, että ulkosuhdepalvelu käsittelee aina kysymyksiä koskien kidutuksesta kidutuksen kieltävää yleissopimusta me myöskin pyrimme poistamaan kaikki varaukset, mitä tulee näiden toimien käyttöön. Euroopan unioni ajaa poliittisesti, taloudellisesti ja diplomaattisesti kiidutuksen poistamista ja ihmisoikeuksia loukkaavien toimien ja rangaistusten poistamista, kuten tiedätte. Nyt näiden ohjenuorien kymmenes vuosipäivä on tulossa ja nämä ohjenuoret ovat edelleen hyvin tärkeä puitteisto kirjoituksen vastaisessa työssä ja Euroopan unionin ulkopolitiikassa. Minä haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta täällä kertoakseni teille, että 11. toukokuuta Euroopan unionin ulkosuhdehallinto halusi uudelleen arvioida kirjoituksen vastaiset ohjenuorat ja ilmoitimme kansalaisjärjestöille tästä päätöksestä ja pyysimme niitä antamaan kommenttejaan, ehdotuksia liittyen näihin kirjoituksen vastaisiin ohjenuoriin ja haluaisin käyttää mahdollisuutta hyväkseni, että voisin kiittää näitä kansalaisjärjestöjä, jotka ovat osallistuneet tähän työhön. Me arvostamme heidän osallistumistaan hyvin paljon meillä on nykyinen aloite Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikan puitteissa, jotta voisimme luoda kattavamman strategian ihmisoikeuksien puolustamisen suhteen kolmansissa maissa. Tämän strategian tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia estää ja poistaa kaikki kidutuksen muodot maailmanlaajuisesti. Haluaisin myöskin kertoa, että olemme saaneet ensimmäisen luonnoksen maastrategioista noin 40 valtuuskunnalta eri maista, ja olen hyvin tyytyväinen siitä, että ainakin puolet näistä tunnusti kidutuksen prioriteettialaksi. Haluaisin myöskin kertoa, että Euroopan unioni tällä hetkellä taistelee kidutusta ja ihmisoikeusrikkomuksia vastaan ja saa tähän hyvin paljon rahoitusta ja suuntaa sitä kansalaisjärjestöille, jotka tekevät näitä toimia vastaan töitä maailmanlaajuisesti. Tämä on hyvin tärkeä rahoitusmuoto ihmisoikeuksien puolustamisessa maailmanlaajuisesti olemme käyttäneet noin 15 miljoonaa euroa noin ne 80 eri projektiin. Meillä on vuonna 2011-2013 noin 40 miljoonaa euroa käytettävissämme. Esimerkiksi olemme pyrkineet parantamaan tiedostavuutta, mitä tulee kidutukseen ja kaltoinkohteluun, joka kohdistuu vammaisiin ihmisiin esimerkiksi. Kidutuksen poistaminen on hyvin tärkeä kysymys ja Euroopan unioni tunnustaa että YK on tällä alalla johtava rooli maailmanlaajuisesti. Euroopan unionin päätöslauselmat ja YKn päätöslauselmat kidutusta vastaan ja Euro- on kidutusten vastainen komitea ja on vapaaehtoinen kidutuksen vastainen rahasto ovat tärkeitä elementtejä. Me tarvitsemme monien kansalaisjärjestöjen yhteistyötä, jotta voisimme tehdä kidutusta vastaista työtä. Kiitoksia. Um, I'd like to open the floor for... Kiitoksia. Avataan sitten keskustelu jäsenille, että voitte antaa kysymyksiä ja kommentteja. Rova Lohpiirestä herra Havitse jälkeen. Olkaa hyvä. Kiitoksia ja kiitoksia molemmille vieraille hyvin mielenkiintoisista esityksistä. Minulla on useampi kommentti ja kysymys. Esimerkiksi kuten Rouva Hautala totesi täällä, meidän valiokunnassamme me oli muutama viikko sitten keskustelu siitä, kuinka me jatkamme näiden CIA-sieppausten ja lentojen jatkokäsittelyn. Silloin oli jo selvä kuva siitä, että meillä on suuri aukko siinä, mitä salaiset tiedustelupalvelut toimivat täällä – ja katson oikeastaan tässä tulevaisuuteen ja odotan innolla näitä ehdotuksia, jotka teitte täällä. Ja kuten näemme raportista, joka meillä on tästä tähän liittyen, en ole välittynyt lukea vielä sitä täysin, mutta olisi hyvä, jos te voisitte. Meillä on kirjallinen raportti sen suhteen, mitenkä valtioiden pitäisi toimia salaisten palvelujen suhteen, kuten muutamissa maissa, kuten Saksassa, oli tilanne, jossa meidän salainen palvelu selkeästi mukana tässä. Ja myöskin parlamentti tutki tätä asiaa. Että Syyriassa kirjoitettiin saksalaista henkilöä terrorismin epäilystä. Ja tästä ilmoitettiin ja kaikki oli okei. Okay. Mutta mitään la- lakitoimia ei aloittu näitä henkilöitä vastaan, kun järjestivät sen eikä tällaisia ongelmia varmaan teillä on Pakistanissakin, mutta kuitenkin Saksa ei voinut tehdä selkeää seurantaa tästä asiasta. Voidaan tehdä sisäisiä, tehtävän sisäisiä suuntaa, viivoja tiedustelupalveluilla, joka on pelkästään hallituksen jäsenten saatavilla, eikä muilla, muille täällä pääsyä näihin. Sitten oli uutta, että täällä puhuttiin tästä eri tiedustelupalvelujen yhteistyöstä, kun esille. No, tätäkin pitää seurata. Jos sinulla on lisätietoja tästä vielä, niin olisi hyvä kyllä kuulla niistä. Ja te itse olette myöskin kertoneet Pakistanin tilanteesta. Ja kerroitte, että viimeisen 11 vuoden aikana ketään ei ole asettu syytteeseen terroristitoimista. Olisi hyväkin kuulla tästäkin lisää. Ja sitten ja toiseksi toinen asia, kommentti. Viime viikolla hyväksyimme päätöslauselman parlamentissa, jossa tuomittiin ja myöskin protestointiin Kantamon, Kantamon vankien uhkaavaa kuoleman tuomioita vastaan sai. Eli Saudi-Arabiasta olevia henkilöitä kirjoitettiin näissä salaisissa petuskeskuksissa myöskin Romaniassa. Ja kun keskustelimme tästä, ei kukaan ollut eri mieltä siitä, että jota henkilöä pitäisi tuomita kuolemaan, mutta keskustelimme siitä, että miten olisimme voineet ehkä itsekriittisesti katsoa asiaa, että tässä on myöskin kyse kidutuksesta ja CIA oli järjestänyt vankiloita Euroopassa. Emme pystyneet tässä itsekritiikkiin tässä asiassa. Eikä ole tavallaan myös tässä väärään suuntaan. Jos meillä on ihmisoikeudet tavallaan tässä kritiikin pohjana ja tietyn politiikan – perustana, niin tässä unohdamme kuitenkin sitten sen, että tässä samalla tuhoutuvat meidän yhteiskuntamme perusteet. Koska tässä on kirjoitusta, joka tapahtunut meidän omissa maissamme. Olisimme kuulla teiltä ja myöskin herra Sotasin järjestöltä. Me tästä tarvitsemme lisää tietoisuutta ja protesteja, jatkuvia protesteja Euroopan unionin jäsenvaltioissa, mutta myöskin parlamentissa. Jos olemme epäonnistuneet jossain asioissa, niin opimme näistä virheistä. Ja sitten vielä lopuksi ulkosuhdepalvelulle kysymys. Te aivan oikein totesitte, että EU tukee monia kirjoituksen vastaisia ohjelmia maailmassa. Ja aikaisemmin meillä oli jo rahoitusta näille kidutustraumakeskuksille ja uhreille. Ja kuulimme, että enemmän tarjotaan varoja tällaisille kidutusten uhrien kuntoutuskeskuksille EUn ulkopuolellakin. Olisi hyvä kuulla myöskin herra Sotasilta tästä, että näettekö kehitystä tämän suuntaista, että Tunisiassa ja Egyptissä voitaisiin luoda tällaisia keskuksia. Siellä on varmaan suuri tarve näille, koska siellähän kuitenkin tapahtuu paljon kirjoitusta, tai tapahtuu aikaisemmin. Ja sitten vielä kysymys, jonka oikeastaan kuulinkin täältä. Nämä, meillä on myöskin traumaterapiakeskuksia EU-ssa, ja tässä ollaan tällä hetkellä pilottiprojektia, jolla on miljoonan rahoitus näille traumaterapiakeskuksille EU-ssa, koska niillä on tällä hetkellä rahoitusongelmia – en tiedä kuka tämä asia, onko se liipevaliokunta. Myös jos ei ulkosuhdehallinto voi vastata tähän, niin me pitäisi antaa sitten tämä esille liipevaliokunnassa, että voit hankkia tukea tälle ohjelmalle. Kiitoksia. Kiitoksia Barbara. Sitten Richard Howard. Thank you very much. Um... Kiitoksia hyvin paljon. Voisin kiittää Rollo Berle ja kahta puhujaa. Tämä on hyvin tärkeä kuuleminen. Me kaikki vastustamme kidutusta, mutta uskon, että on hyvin hyödyllistä keskittyä tähän kysymykseen, sillä on liian helppoa sanoa, että mitään ei tehdä tai emme saa tuloksia aikaan. Puhujat tänä aamuna ovat keskustelleet tiedusteluun liittyvistä väärinkäytöksistä ja tämä on hyvin tärkeä asia ja haluaisin, että keskistymme tässä se on meille haaste parlamenttina ja haluaisin kiittää teitä, rouva puheenjohtaja. Ja tätä asiaa voisimme käsitellä myöskin Libyvaliokunnassa. Haluaisin kysyä kahdelta puhujaltamme, tiedättekö te mitään esimerkkejä maailmalta, joissa demokraattinen hallitus on tehnyt tutkimuksia tiedustelupalveluiden toimista ja tehnyt jonkinlaisia turvalausukkeita. On hyvin tärkeää, että me selvittäisimme, missä asiat menevät vikaan ja meidän pitäisi taata, että näin ei tapahdu tulevaisuudessa. Te sanoitte, että pitäisi olla hyvin tarkkoja periaatteita, mutta onko tällaisia, onko kukaan onnistunut edes osittain niiden toimeenpanemisessa? Olisin hyvin kiinnostunut teidän kokemuksistanne. Toisekseen, ruotsotaste puhuitte reformista. Meillä ei ole vielä ollut tässä kuulemisessa aiheena turvapaikanhakijoiden tilanne, kun heitä lähetetään takaisin niihin maihin, joissa kidutusta harjoitetaan. Näitä sopimuksia on tehty kolmansien maiden ja Euroopan unionin ja Euroopan unionin jäsenmaiden välillä kidutuksen suhteen. Monet meistä ovat sitä mieltä, että tämä tilanne on hiukan omituinen joko ihmisiä kidutetaan tai ei, ja jos ihmisiä kidutetaan, jonkinlaisen sopimuksen allekirjoittaminen ja sen antaminen Euroopan unionille, onko tämä todellakin tarpeellinen tai riittävä turva sitä vastaan, että kidutusta ei enää sitten koskaan tapahdu. Tämä on hyvin mukavaa, kohtelijaita sanoja, mutta onko teillä mitään kommentteja liittyen tähän kysymykseen? Kiitän sitten ulkosuhde palveluiden kollegoita. Te sanotte, että parlamenttina me voisimme tehdä enemmän, se on tämä rooli. Tämä ei ole kritiikkiä, mutta jos 20 maata on allekirjoittanut tämän sopimuksen, ainakin puolet niistä harjoittaa kidutusta. Ja uskon, että ainakin puolet ma- maailman maista näin tekee. Kaikilla kunnioituksella tämä työ on nyt vielä vaiheessa, mutta on mielestäni tärkeää, että sanotaan, niin te äsken viittasitte tässä vammaisiin ihmisiin ja heidän kohteluunsa tässä YK on ihmisoikeuksien yleissopimus korostaa tätä kysymystä ja Euroopassakin näitä väärinkäytöksiä tapahtuu ja muuallakin maailmassa. Usein näitä henkilöitä instituutioissa me olemme keskustelleet tästä kysymyksestä. Se oli hyvin hyödyllinen keskustelu jo, mutta haluaisin kiittää tästä huomiosta ja meidän pitäisi jatkaa tätä työtä. Jos ulkosuhdepalvelu kiinnittää asian huomiota, se on erittäin hyvä. Rova Solanin huomio oli hyvin tärkeä, on hyvin tärkeää että se, mitä me Euroopan unionina teemme, kun taistellaan terrorismia vastaan, joskus nämä toimet saattavat jopa edesauttaa terrorismia tai aiheuttaa sitä lisää. Ja ulkosuhdepalvelun olisi erittäin hyödyllistä kommentoida liittyen siihen, mitä me teemme tällä alalla, kuinka me voimme osoittaa, että me kunnioitamme kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia. Haluaisin muistuttaa teitä, rouva puheenjohtaja, että haluatte ehkä myöhemmin käsitellä tätä asiaa, mutta kun meillä on valtuuskunta menossa Ugandaan, me käsittelimme tuolla kidutuskysymystä ja siellä oli myöskin tällaisia keskuksia kidutuksen uhrille. Ja on hiukan yllättävää ja huolestuttavaa huomata, minkälainen tilanne oli. Voisitteko te myöhemmin kestellä tätä asiaa? Olisin hyvin kiitollinen, jos näin voitaisiin tehdä. Ja lopultakin kaikkien läsnä olevien edessä olisi hyvin hyödyllistä tuoda yhteen kaikkia kansalaisjärjestöjä, jotka taistelevat kidutusta vastaan. Tiedän, että tällaisia toimia on tehty hiljattain. He ovat meidän kumppaneitamme ja heidän edustuksensa on täällä ollut läsnä. Ja voisimme tätä seuraavassa täysistunnossa käsitellä. Todellista keskustelua tässä ei ole vielä käyty. Uskon, että puheenjohtaja Busek tulee käsittelemään tätä kysymystä puheenvuorossaan ja uskon, että tämä on erittäin positiivinen asia, sillä näin voimme tuoda kirjoituskysymystä tehokkaammin parlamentissa esiin. Kiitoksia. Landsberg to take the floor. Kiitos Richard. Sitten herra Landsberg, olkaa hyvä. I have a question. Minulla on kysymys lähinnä herra Sottasille. onko tämä psykologinen kidutus, niin kun kyseessä on vihamieliset tai juulat, mulla käytänyt jotain natsit tai KGB on käyttänyt sitä, että tämä pidetty henkilö murretaan ensin psykologisesti ja sitten tämän jälkeen fyysisesti. Muistan Sergei Magnitskin Jossa oli oikeastaan kyseessä yksi henkilö, joka murtui tässä. Mutta tämä kirjoituskuolema, niin tällöin tarvitaan myöskin sitten maiden puhdistamista, ei pelkästään hänen vuoksi, vaan myöskin Venäjän puolesta. Miten voidaan auttaa Venäjää tämän 70 vuoden ajan tapahtuneen väärinkäytösten ja psykologisten kirjoitusten jälkeen. Ja myöskin monet muutkin tuntemattomat uhrit ovat tässä kyseessä. Yksi heistä on aika hyvin tunnettu. Mikhail Khodorkovski on yksi näistä monista tapauksista, joissa psykologisesti kirjoitetaan tai alentava-arvoisesti käsitellään ja yrittää herättää hänessä toivottomuuden tunteita. Näin murretaan tämän henkilön mieli, jota Venäjän johtajat niin kovasti vihaavat. Ja tämä tunne on jotakin kauhea, et koskaan pääse vapaaksi. Aina uusia juttuja tuodaan esille, loputtomiin. Mutta ihme, kyllä hän ei ole vielä murtunut. Ikä kyllä tuomareita ei otettu tässä huomioon. He ovat vain niin pelkästään hallitsevan tahon juttuun nimeämiä tuomareita. Mutta mitä voitaisiin tehdä meidän taholtamme tämän asian ratkaisuksi? Kiitoksia Ransbergis. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ah, herra Tökes, olkaa hyvä. Mrs. Chairwoman. Rouva puheenjohtaja. Minun pitäisi puhua kommunismin jälkeisistä maista ja niiden erityistilanteista, erityisesti niistä maista, jotka kuuluvat ennen Neuvostoliittoon tai sitten Serbian tilanne. Näissä maissa on käytäntönä kätkeä kaltoinkohtelu ja kidutus, erityisesti psykologiset kidutukset ja väärin kohtelut. Ja entisen kommunistisen maan kansalaisena tiedän erittäin hyvin, kuinka laajalle levinnyt kidutus oli näissä maissa. Esimerkiksi Ceausescu oli maailman rauhan puolustaja, mutta Romanian sisällä oli hirvittävää sisäpolitiikkaa oppositiota vastaan ja erilaista pahoinpitelyä vankiloissa. Puhuisin herra Hodorkovskin tilanteesta. Esimerkiksi haluaisin vahvistaa se, mitä herra Landbergista aikaisemmin mainitsi, Ajattelen nyt niitä metodeja, joita valko käytetään. Meidän täytyy kesittyä enemmän näihin maihin ja näihin entisiin kommunismi, kommunistisiin maihin ja niihin käytänteisiin, joissa kom, entisissä kommunistimaissa käytetään kidutusta ja psykologista painostusta ja kidutusta. Voisin tuoda esiin Unkarin, nuorison tilanteen, vähemmistön tilanteen Serbiassa. He ovat vankilassa ja kymmeniä unkarilaisia on pahoinpidelty. Serbialaiset kansallismieliset henkilöt ovat heitä pahoinpidelleet ja nämä nuoret ovat kärsineet He ovat tehneet ehkäpä rikoksia, mutta toisaalta heitä rangaistaan suhteettoman lujasti näistä rikoksista vain siksi, että he ovat unkarilaisia. Ja toisaalta minun pitäisi tiedustella Rauha Hautalalta Israelin tapauksesta, Ersytin tapauksesta Israelissa – hän on vaarassa. Hänet voidaan lähettää takaisin Kiinaan. Hän on uikuuri, vähemmistön edustaja ja puolustaja ja kaikkein viimeisimpänä, mutta ei vähempänä. En tiedä, onko tästä aikaisemmin puhuttu, mutta on tapaus, jossa Boliviassa Eva Moralesin tapaus. Muistamme Eduardo Rosa Floresin, joka muutama vuosi sitten murhattiin ja yhä edelleenkin on hänen ystäviään vankiloissa. Eräitä nuoria miehiä, jotka ovat pahoissa oloissa vangittuina ja heitä pahoinpidellään, joten haluaisin tuoda nämä tapaukset teidän tietoonne. Kiitoksia. On aina tärkeää puhua yksittäisistä tapauksista. Haluan muistaa vielä, että kyllä uikuri tapaus, herra Israelin tapaus, on johtanut tilanteeseen, jossa hänet on luovuttu Kiinaan. Ja tänään on tapaus Kiinan parlamentissa, tapaaminen siellä. Ja voimme ottaa esille tämän asian siellä ja myöskin interkomiteassa Kasakstanin kanssa, koska Kasakstanista hän siirrettiin eteenpäin. Mutta totta kai voimme jatkaa toimiamme tässä yhteydessä, mutta on vaikeampaa, koska hän on luotettu jo Kiinaan. Ja, ja totta kai häntä, häntä käsitellään sitä siellä terroristina, ääriliikkeen edustajana. Ja sitten Täällä on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä ennen kuin menen ulkoasiaan palveluun ja vieraidemme, vieraidemme Herra Dorsenskis, olkaa hyvä. Ja olette laihtamaan jälkeen. Donskis, olkaa hyvä. Yeah, thank you, Madam Chair. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Olen hyvin kiitollinen näistä huomioista, joita kaikki puhujat ja kollegat ovat tässä tehneet. Ne ovat hyvin tärkeitä tähän aiheeseen liittyen ja minä olisin hyvin paljon samaa mieltä herra Landsbergiksen kanssa. On hyvin paljon rikkomuksia, jotka itse asiassa liittyvät hyvin laajaan kontekstiin. Sanoisin poliittisen väärinkäytön kulttuurin kontekstiin. Usein näitä asioita käsitellään modernina demokraattisena toimintana on salaisia palveluita, emme tiedä mitä tapahtuu, mutta kun ajatellaan, että pistään nyt terrorismin vastainen taistelu sivuun hetkeksi, emme voi ajatella, että tämä on jotakin, joka koskettaa vain terrorismin vastaisia toimia, sillä on paljon väärinkäyttöjä liittyen näihin kuulustelutoimiin ja ihmisoikeusrikkomuksista on tullut viime vuosina hyvin yleisiä Euroopassa. Meillä on paljon tällaisia tilanteita Euroopassa, joissa itse asiassa parlamentit kontrolloivat erittäin huonosti salaista palvelua, jopa Euroopan unionin sisällä. Jopa Euroopan unionin sisällä emme voi teeskennellä, että näin ei tapahdu. Ja toisaalta on julkinen salaisuus, kuten professori Landbergistä se sanoi, on. Julkinen salaisuus liittyen paljon siihen, mitä Venäjällä tapahtuu on paljon ihmisoikeuden ja arvon rikkomuksia. Ja se, että nämä tilanteet ovat jotenkin jatkuvia ja niin näitä rikkomuksia on usein. Me emme kiinnitä siihen huomiota. Haluaisin pyytää teitä kiinnittämään huomion kaikkiin elementteihin tässä hyvin monimutkaisessa kuvassa, sillä monet asiat, jotka rikkovat ihmisoikeutta ja arvoa vastaan, ovat yhä olemassa. Niitä on yhä olemassa. Ja siksi minä sanon, että kun me Euroopan unionin vuosittaista raporttia olemme laatimassa, meidän täytyy ottaa huomioon kaikki. Kaikki, mitä tapahtuu, ei vain terrorismin vastaisessa taistelussa. Tämäkin on häpeällistä tietyllä tavalla, sillä jos me suostumme siihen, että tällaisia elementtejä käytetään, vaikka aikaisemmin ne on tuomittu ja laitettu sivuun. Se on hyvin häiritsevää, se kertoo jotakin meistä. Mutta haluaisin kiinnittää huomion suureen kontekstiin. Pitäisi ajatella sitä, mitä tapahtuu jopa demokraattisissa maissa, demokraattisessa maailmassa. Parlamentit ja hallitukset ovat epäonnistuneet, he eivät pysty kontrolloimaan salaisia palveluita, ja kun he epäonnistuvat, se mitä tapahtuu on hyvin, hyvin hankalaa ja meidän on vaikea saada informaatiota ja käsitellään näitä asioita myöhemmin. We'll take the floor. Kiitos, teillä olette live Human Rights Watchista, hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, että sallitte minun antaa lyhyen vastauksen, minuutin vastauksen ja kirjoitukseen Venäjällä liittyen. Ja mitä Euroopan parlamentti voi tehdä? Ja yli tuomioistuimen päätöstä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta, jossa pitää Venäjää vastuullisena kirjoitukseen, sieppauksiin ja myöskin muuhun syyttämättömät asettamiseen näissä rikoksissa. Ei mitään vastuullista näille henkilöille. Mitä parlamentti pitäisi nyt tehdä? Meidän pitäisi meidän, meidän kollegoiden kanssa, meidän kansallisten parlamenttien kanssa yhteistyössä, jotka ovat myöskin Euroopan neuvoston parlamentaarisessa komiteassa mukana, Näiden kanssa pitää taata, että nämä tuomioistuimen päätökset pannaan täyttöön, koska niin sanotaan ihan selkeästi, että Venäjä pitää tehdä. Painostaa myöskin EUn korkean avulla sitä, että näiden tuomioistuimen päätösten täyttöönpano on tärkeää EUlle. Tämä pitää, viesti pitää välittää. Ja myöskin kaikki jäsenvaltiot voivat ottaa tämän asian esille vuoropuhelussa Venäjän kanssa. Kiitoksia Lotte. Sitten Dick Marti Euroopan neuvoston parlamentaarista kokouksesta on täällä 14. heinäkuuta keskustelmassa ennen heinän eh, juomataukoa. 7. Äh, 7. heinäkuuta Strasburgissa onkin tämä keskustelu. Hänen kanssaan voimme keskustella näistä, koska hän on asiantuntija näissä asioissa. Niin. Tiedätte, EU tietenkin taistelee kirjoitusta vastaan, päätöslausumia ja muitakin, mutta sitten on tiedustelumaailma, tämä salainen maailma, joka on jäsenvaltioiden tasolla. Ja ulkosuudepalvelussa on tällainen, tällainen pieni yksikkö, joka on tavallaan myöskin tiedustelupalvelu. Toivottavasti tämä on moderni tiedustelupalvelu, joka on sitten vastuullinen Ehkä on vähän aikaista puhua näistä asioista, mutta tämä on sellainen realiteetti, joka pitää ottaa huomioon, koska asia kehittyy. Joten emme puhu pelkästään meidän toiminnastamme kirjoitusta vastaan, miksi mikä näkyy pinnan päällä, vaan pitää ottaa myöskin huomioon kaikki, mitä tapahtuu pinnan alla. Ja tämä on juuri myöskin meidän toimintamme. Joten annetaan sitten ulkosuudepalvelulle puheenvuoro. Try to Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minä pyrin vastaamaan oman toimivaltani mukaisesti joihinkin kysymyksiin. Mitä tulee Euroopan unionissa tapahtuvaan kidutukseen, olette oikeassa, emme voi enää rahoittaa vuoden 12 jälkeen näitä kidutusten uhrien avustuskeskuksia – me kyllä todellakin haluamme löytää tähän ongelmaan ratkaisuun ja siksi 14. toukokuuta meillä oli keskustelu, jossa pyrimme löytämään ratkaisun ongelmaan, sillä me emme voi vain lopettaa näiden keskusten rahoittamista. Ja me rohkaisimme komissiota löytämään näille keskuksille rahoitusta, ja olette oikeassa – me tarvitsisimme miljoonan rahoitusta näille keskuksille Euroopan unionin sisällä. Olemme myöskin pyytäneet neuvostoa tarkastelemaan tätä tilannetta ja järjestelmään keskustelua aiheesta. Ja mitä tulee sitten edustaja Howitin kysymykseen, ehkä en ollut tässä aivan selvä, kun puhuin strategioista – Meillä on ihmisoikeusstrategioita kaikkien kolmansien maiden suhteen ympäri maailmaa. Olemme saaneet tällä hetkellä raportit noin 40 maasta, noin 40 maasta meidän valtuuskunniltamme ja olin tyytyväinen siitä, että yli puolessa näistä strategioista kirjoitus tunnustettiin prioriteetti aiheeksi ja jos tämä jatkuu, meillä on noin 60 tai 70 maata. Tämä on nyt spekulaatiota, mutta toivon, että maita tulee olemaan noin 60, noin 60 Euroopan unionin valtuuskuntaa ympäri maailmaa, jotka ovat ottaneet kirjoituksen omaksi prioriteetti kysymyksekseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Erik Sotas ja Rova Gilani. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia Ymmärrän, että kello on paljonkin voi puhua pitkään, mutta ehkä voin aloittaa näistä viimeistä kysymyksistä. Psykologinen kirjoitus on mutta selvää. On tämä, tämä kaikkein vaikein todistettavissa oleva kirjoituksen muoto. Ja täällä on myöskin paljon vaikutuksia henkilöön, koska henkilön henkilöllisyys voidaan tuhoutua. Mutta tässä on kaksi tasoa. Yksi on tavallaan se, että sitä käyttää tavallaan väärinkohtelu, mutta jos viittaa tähän, niin neuvostojärjestelmässä sitä käytettiin myöskin tavallaan laillistuksen kiusuksen muotona. Uh, abuse of psychological treatment. Muistatte varmasti mm, psykologisia tunnustuksia, psykologisen kidutuksen tuloksena saatuja tunnustuksia, joita saatiin silloin kun puhuttiin epätyypillisistä kidutusmenetelmistä, kutsuttiin myös yliopiston edustajia käymään vierailemassa joissakin maissa Euroopassa, ja me kutsuimme näiden maiden edustajat öö, tekemään sanktioita, mutta ne torjuttiin. Mutta siis selontekoa on pyydetty. Meidän pitää hyödyntää paremmin kaikkia käytettävissä olevia instrumentteja. Meillä on yleismaailmallinen oikeuskäytäntö. Näinhän me toimimme <clears throat> presidentti Bushin kanssa, kun hän ilmoitti vierailustaan Sveitsiin. Käännyimme viranomaisten puoleen tässä kidutuskysymyksessä, jotka hän myönsi omissa muistelmissaan näissä simuloidussa vesikidutusjärjestelmissä – ja immuniteettikysymyshän ei siis ole yleismaailmallinen tai ja silloin me pyysimme, että tätä lakia sovellettaisiin siis Sveitsissä. Maan velvollisuus on noudattaa sopimusta, jossa on sitoutunut kidutuksen vastaisen yleismaailmalliseen sopimukseen, ja silloin sen täytyy suhtautua sen mukaisesti tulevaan valtiovierailuun. Tämän johdosta presidentti Bush kieltäytyi valtiovierailusta Sveitsissä. En tiedä, miten Sveitsin viranomaiset ovat kaikki tähän suhtautuneet tai syyttäjä, mutta tähän suhtautui, mutta ainakin se kyllä provosoi jotakin kansainvälisellä tasolla. No sitten on puhuttu salaisen palvelun merkityksestä ja roolista. En paneudu yksityiskohtiin, mutta ainakin jos ajatellaan Euroopan tasolla, on Espanjassa käyty mielenkiintoisia keskusteluja Yksi ongelmista oli se, että mitä tehdä ja mitkä ovat joidenkin maittemme turvallisuuspalveluiden velvoitteet silloin, kun nämä salaiset palvelut, anteeksi, silloin kun näillä turvallisuuspalveluilla on sellainen tunne, että niiden saamat tiedot, jotka tulevat eri kanavista, tulevatkin itse asiassa lähteistä, joista vaikuttaa siltä, että on todella käytetty kidutusta. Eli kidutus on siellä perimmäisenä lähteenä. Joskus on ihan selvää, että kidutusta on käytetty, joskus se ei ole selvää, mutta mitkä ovat ö, esimerkiksi turvallisuusjärjestelmien, poliisien, eurooppalaisten maiden velvoitteet, kun ne saavat tietoa, mitkä ovat niiden mahdollisuudet tutkia tietojen todenperäisyyttä, mitkä ovat alkuperälähteet. Tietääkseni ei ole minkäänlaista selkeää normistoa eri maissa. Ja tässähän olisikin työsarkaa, sillä on totta, että tiedot joistakin tapauksista kiertävät maasta toiseen ilman, että kyseenalaistetaan tai pohditaan, miten nämä tiedot on saatu tunnustetuksi? Miten, miten, ne, on, miten ne ovat tulleet tunnustuksen muotoon nämä tiedot? Ja missä määrin nämä tiedot, joiden avulla voidaan todella päästä perille tapahtumien kulusta, miten jotkut tapahtumat on järjestetty, miten tätä tietoa voidaan suojata niin, ettei niitä tuhota. Joissakin maissa, joissa ihmisiä on kidutettu, niin nämä ihmiset eivät todellakaan ole sen jälkeen yhteistyöhalukkaita. Pitäisi saada luotua selkeä normisto, kattava normisto useammille maille. onko Egyptissä, Tunisiassa keskuksia, jotka huolehtivat kidutuksen uhreista? Sveitsissä on ollut, Egyptissä on ollut kidutuksen uhrien paneutuvia järjestöjä. Tunisiassa viime tammikuun jälkeen on pyritty toimimaan siten, että kerätään kaikkia mahdollista tietoa joiden pohjalta voidaan sitten arvioida ja tuomita ne ihmiset, jotka ovat näiden rikkomusten tekijöinä ja auttaa uhreja. Se, että tekijä tuomitaan, kuuluu myös uhrin oikeuksiin. On siis kyse siitä, että saadaan selvitettyä kuka tai ketkä olivat uhreja. Ja ketkä olivat kiduttajia. turvapaikanhakijoista muutama kommentti. Tämähän on ehkä diplomaattisten edustustojen aluetta. Mielestäni sitä ei voi noin vain hylätä, koska jos tilanne, jo, anteeksi, jos maa jatkuvasti loukkaa ihmisoikeuksia, niin kyseisen maan viranomaisia on pidettävä tästä vastuullisina, eivätkä ne silloin voi antaa mitään luotettavia takuita turvallisuudesta. Ovatko nämä takuut luotettavia vai ei, niin sekin on jo itsessään vaarallinen kysymys, koska silloin e- ei, edes hyväksytä järjestelmää. Voisin mainita maana Italia, mutta on muitakin maita. Valtio, joka lupaa olla kiduttamatta, mutta ei sitten pidäkään kiinni lupauksista. No niin, Rova Chilo. Um, I think on... Kiitoksia. Of guidelines. Kiitoksia. Uskon, että kysymys siihen, minkälaisia ohjenuoroja voidaan antaa, jotta voisimme äh, taata, että tiedustelupalvelut ja salaiset palvelut toimivat oikein. Uskon, että on hyvin tietynlaista lainsäädäntöä, joka ei vain määrittele näiden tiedustelupalveluiden valtuuksia, mutta sitä, koska ne voivat käyttää valtaansa ja ne voivat myöskin hyvin tär- tarkasti määritellä ulkopuolisia tarkkailujärjestelmiä, joiden täytyy voida arvioida ja pystyä voida arvioida näiden tiedustelupalveluiden toimia. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys. Sitä on käsitelty minun maassani kauan aikaa. Kuinka me voimme taata sen, että salaisuus salainen toiminta, jota täytyy suojella, voidaan saada päätökseen, mutta kuinka samaan aikaan voidaan myöskin taata se, että nämä tiedustelupalvelut toimivat vastuullisella tavalla. Toisekseen mietin sitä, että meidän täytyy ymmärtää, että kaikissa tapauksissa ei ole mahdollista saada tiedustelu- ja salaisten palveluiden ulkopuoliset tahot mukaan niin, että ne voisivat tunnistaa sen, mitä on tapahtunut. Siksi on hyvin tärkeää arvioida politiikkaa. Täytyy arvioida politiikkaa ja hyvin suorasti ja tarkasti tunnustaa, minkälaisia politiikkoja on, jotka liittyvät näihin tiedustelupalveluihin. uskon, että me voi tunnistaa väärinkäytöksiä, elleivät ne henkilöt, jotka ovat valta-asemassa, ymmärrä, että lopullinen vastuu on heidän. Ja tämä on siis se, kuinka sisäinen tarkkailu saadaan toimivaan. Sitten vastauksena kysymykseen yhteistyöstä ja siitä, kuinka se saadaan tiettyihin puitteistoihin mukaan. Tämä on hyvin tärkeää. Uskon, että monissa maissa, joissa turva rakenteita ei ole, niin että ne voisivat taata sen, että salaiset ja tiedustelupalvelut tekevät yhteistyötä. Näissä maissa nämä palvelut ovat samalla tasolla, ja tämän vuoksi minä puhuin universaalista standardeista. Niiden täytyy olla olemassa. Kaikki tiedustelupalvelut tekivät ne sitten yhteistyötä vai eivät, niiden täytyy noudattaa näitä ohje nuoria. Ongelma, johon viittasin, ei ole se, että ihmisiä ei tuoda oikeuteen, mutta tuomioita ei saada. tapauksia on ollut, mutta miksi sitten tuomioita ei saada? Tämä johtuu suuresti siitä, että kuten sanoin, salaiset palvelut, erityisesti armeijan tiedustelupalvelut, jotka ovat ottaneet tärkeän roolin terrorismin vastaisessa taistelussa, monissa maissa on sanottu, minunkin maassani, että jos ihmisiä on kadonnut vuosi tai muutamia kuukauksia myöhemmin, kuinka me voimme sitten heitä tuoda oikeuden eteen ilman mitään todisteita. Tämä on hyvin kriittinen kysymys. Monissa maissa tiedustelua käytetään hyvin paljon ihmisten oikeustapauksissa heidän syyttämisessään. Ja tiedustelun saamien tietojen täytyy aina pohdistua sitten kuitenkin todisteisiin. Eli tämä kanava on sellainen, että se täytyy hyvin tarkasti määritellä, kuinka tiedustelu voi tehdä yhteistyötä oikeusjärjestelmän kanssa ja kuinka sen saamaa tietoa voidaan käyttää oikeustapauksissa ja kuinka sitä voidaan käyttää sitten syyttämisessä, kuten esimerkiksi terrorismin vastaisessa taistelussa on käynyt ilmi, mutta tämä on johtanut suuteen ohjelmaan, ongelmaan, kuten sanoitte. Meillä ei ole laillisesti mitään mahdollisuuksia varmistaa tätä. Ongelma ei liity lakeihin. Ongelma liittyy politiikkaan, politiikkoihin, erityisesti tiedustelun kanssa tehtävään yhteistyöhön. Monissa maissa tämä on hyvin selkeä, kuinka tiedustelupalvelun täytyy toimia, mutta ongelma on siinä, että on selkeitä, hyvin harkittuja toimia peitellä tiedustelupalveluiden toimintaa. Näihin näissä tilanteissa on tuettu ja osallistuttu kidutukseen ja sen tapaisiin toimiin te sanoitte, että kyseessä ei ole vain terrorismin vastainen taistelu, ja näin on tapahtunut ennenkin, te olette kyllä oikeassa, mutta terrorismin vastainen taistelu on se asia, joka on muuttanut diskurssia koskien ihmisoikeuksia. Se on kärsinyt tästä, ja mielestäni on hyvin tärkeää ymmärtää, miksi terrorismin vastainen toistelu luo enemmän ongelmia kuin meillä on menneisyydessä ollut. Kiitoksia. Kiitoksia Rova Gilani, etenkin herra Sottas myös. Mutta kai tässä nähdään toiminnan tarvetta ja pitää kehittää ajatuksia sen suhteen, kun voimme päästä sitten tilanteeseen, jossa olisi universaalisia standardeja terrorismin vastaisten toimien ja ihmisoikeuksien välillä ja todellista vastuullisuutta niissä rakenteissa, jotka ovat vastuullisia näistä toimista aika usein että mm, laittomia terrorismin vastaisia toimia, siellä tehdään. Etenkin tässä on myöskin klassisia ajatuksia liittyen kirjoitukseen. Ja herra Hauvi aivan oikein mainitsi sen täällä, että, että auktoriteettisissa maissa kirjoitus on indikaattori, joka osoittaa autoritaarisen maan tason kuinka paljon käytetään tällaista kirjoitusta ja muita ihmisoikeusrikkomuksia. Ehkä tämä pitäisi ottaa huomioon myöskin meidän vaalitarkkailumatkoillamme, että voisimme tutkia tätä indikaattoria, siis kirjoitusta. Ja olen erittäin tyytyväinen, kun kuulin, että LIBE-valiokunta katsoo juuri tiedustelupalvelujen valvontaa asiaa. Ehkä voimme yhdistää voimamme ja ehkä voimme myöskin pyytää myöskin meidänkin taholtamme tähän liittyvää selitystä. Ja olisi hyvä, että saisimme teidän esityksenne kirjallisessa muodossa. Tiedän, että teillä on vain käsikirjoitettu muistinpanot, mutta voisi olla hyvä saada käsiin ja sitten voisimme tutkia ne tarkemmin. Kiitokset osallistumisesta. Kiitokset myöskin Lotte tästä tärkeästä muistuksesta näistä 118 ihmisoikeustuomioistuimen tuomitsevasta päätöksestä Venäjän suuntaan. Ja tämä on meidän naapurimaamme. No niin, nähdään tässä lounaalla. Ja jos joku kollega haluaa lähteä mukaan lounaalle, me olemme varanneet pöydän ravintolasta meille. 12.30 muistaakseni. Voisin nyt päättää tämän kuulemisen ja muistan, että kirjoituksen uhrien puolesta viettävä kansainvälinen teemapäivä on 26. kesäkuuta. Ja näin menemme viimeiseen kohtaan esityslistallamme. Meillä on Riina Kiekka eh, tältä ulkosuhde hallinnosta. Hän kertoi meille kahden tärkeän esityksen kehitysaskelista. Toivottavasti yksi on pidemmällä mennyt. EUn vuotuinen ihmisoikeusraportti. Normaalisti korkeudusta esittelee sen parlamentille heinäkuun täysistunnossa. Ja sitten meillä on myös tämä EUn ihmisoikeuspolitiikan tarkasteluasia. Ja kun keskustelin useamman ihmisen kanssa ja viestin ulkoasianhallinnolle, että jos, jos hyvä ehkä, että saadaan hyvä tasoinen arviointi, jos tämä kestäisi vielä muutaman kuukauden, ettei tehdä sitä tehottomasti, mutta, mutta ei, ei hätäillä kuitenkaan. Älkää estäkö se vielä heinäkuussa parlamentille. Joten odotan nyt olla innolla tässä Riinan selvityksiä tähän liittyen. Miten hän reagoi tähän? Um, and I understand that... Kiitoksia hyvin paljon. Ymmärrän, että tarkoituksena on tässä esitellä kehitystä. Tiedän, että muita puhujia on tulossa, joten olen hyvin lyhytsanainen. Voitteko laittaa mikrofonin vähän lähemmäksi? Can you hear me now? Anteeksi, kuuletteko nyt paremmin? Vuotuinen ihmisoikeusraportti raportti on valmisteilla. Meillä on ollut yksi kuulemiskierros jäsenmaiden kanssa ja me olemme siirtymässä seuraavalle kuulemiskierrokselle seuraavina päivinä. Meidän on tarkoitus saada teksti valmiiksi neuvostossa kesäkuun aikana ja tarkoitus on saada se valmiiksi siis esittelyä varten. Korkea edustaja tulee esittelemään sen täysistunnossa heinäkuussa. Tämä on siis tilanne tällä hetkellä. Tiedämme hyvin, että Euroopan parlamentti odottaa kärsimättömästi tekstiä, jotta se voisi aloittaa oman työnsä julkilausuman suhteen. Mitä tulee ihmisoikeusraporttiin, kuten tiedätte, olemme tekemässä myöskin tämän äh, ihmisoikeuspolitiikan arvioiden suhteen töitä ja olemme vastanneet teidän pyytönne saada enemmän aikaa. Tarkoitus on varmistaa se, että kuuleminen onnistuu sekä komission jäsenmaiden, parlamentin että kansalaisjärjestöiden välillä. Tarkka aikataulu on yhä auki. Me tiedämme hyvin, että nämä keskustelut jatkuvat ja arviointityö jatkuu Tiedämme, että meidän on tarpeen saada poliittinen toiminta tässä mukaan. Eli tämä oli tällainen nopea arvio, missä tilanne on tällä hetkellä. Niin kuin lähetyslle viestintä, että haluaisin myöskin hyväksyä sen, että tässä pieni viivästyskin kävisi meille arvioinnin tekemisessä. Minkä takia tein tämän? Tietenkin aina meidän valiokuntamme puolesta olen painottanut sitä, että me haluamme, että prosessin pitää olla kaiken kattava ja se pitää perustua hyvään kattavaan konsultaatioon parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ja kun tiedän, että tämä oli aika laaja kierros viime syksyllä ja niin toivottavasti me tulee mukaan sitten tuloksiin. Mutta lähetin myös viestin liittyen siihen, että alavalikunta ei olisi tyytyväinen, jos vain esittelee pelkästään vain nämä lopputulokset, vaan haluaisin myöskin, myöskin vähän luonnoksenkin esittelyä. Ei tämä mitenkään horjuttaa meidän toimielinten välistä tasapainoa. Kyllä tämä voittaisiin tehdä myöskin ulkoasian ministerin kanssa yhteydessä. Sitten Lotto Leicht, muutama sananen, ja sitten Richard Howard. Ole lyhyt sanainen tästä, Richard tiedätte, miksi pyydän sinut tekemään näin, koska meillä on vielä laajennettu puheenjohtajisto vielä tulossa. Kiitoksia. Minäkin pyrin, pyrin puhumaan nopeasti, koska ihmisoikeusraportti on vasta alkanut e, tavallaan, mutta meillä on aika pitkiä keskusteluja jo aikaisemmin asian tiimoilta. Haluaisin vain minun järjestöni nimissä Human Rights Watchin nimissä laajasti esitellään nämä muutamat tärkeät alueet, jotka pitäisi meidän mielestämme ottaa esille ihmisoikeuspolitiikassa tulevaisuudessa ja erityisesti ne tulee, niin, ne tulee tehokkaaseen täynnötyönpanomekanismiin EU-ssa, että voit sitoutua ihmisoikeuspolitiikkaansa politiikan puitteissa. Yksi tärkeä asia, joka varmaankin näkyy, pitäisi, ainakin pitäisi näkyä EUn ihmisoikeuspolitiikassa, on kunnianhimoinen. EUn pitää olla kunnianhimoinen. Tämä ei saa olla politiikka tai katsaus, joka tavallaan vain menee riman alta EUn suhteen. Meidän pitäisi periaatteessa ottaa kolme asiaa esille. Ensinnäkin Tämä pitäisi olla EUn kaikkein vahvin kommentti tähän mennessä ihmisoikeuksiin liittyen, sen, sen tarkoitusperien ja EUn politiikan ja EUn sitoumuksen suhteen. Se pitää olla aivan selvää, että mitä tässä viitataan, on kyseessä kansainvälinen ihmisoikeuslaki, humanitaarinen laki, sitoumukset ja kansainvälisen oikeuden velvoitteet. Ja sitten tietenkin erityisaspektit, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, kansainvälisen oikeusjärjestelmän puitteissa. Emme halua sellaisia viittauksia kuin eurooppalaiset arvot. Emme puhu tässä eurooppalaisista arvoista, puhumme tässä universaaleista arvoista, ja tämä on tärkeä asia. Ja uskomme myös, ja se myöskin näkyy keskusteluissa, jotka tapahtuvat täällä aamupäivän aikana, että on tärkeää, että tällaiset ihmisoikeuspolitiikat ja strategiat ovat selkeitä. Tässä katsotaan sekä kotoisia ja ulkomailla olevia ihmisoikeuksia. Ja toiseksi uskomme, että ihmisoikeusraportin pitäisi ottaa myöskin EUn toimielinten sitoutumisen esille ja korkeimman tason sitoutumisen. Pitää taata integroitu lähestymistapa että tämä koko kansainvälinen ihmisoikeuskenttä ottaa huomioon ja että tämä myöskin velvoittaa EUn korkeedustajaa ja ulkosuhdepalvelua, EUn valtuuskuntia ympäri ja edustustoja ympäri maailmaa ja neuvostoa ja komissiota. Ja pitäisi löydä, löytää käytännön lähestymistapoja tähän, mitä voidaan toteuttaa. Pitäisi taata ja va- vahvistaa tapoja, joilla voidaan kouluttaa ihmisiä. Nekin koulutusta pitää tapahtua kaikilla tasoilla EUn edustustoissa. Ja että EUn edustustot kaikkialla maailmassa, mutta myöskin palveluyksiköt, niitä arvioitaisiin sitten sen pohjalta, ovatko he panneet täytäntöön myöskin heidän ihmisoikeusaspektejaan työssään. Sitten pitäisi myöskin olla avointa ja vastuullisuutta pitäisi näkyä. Ja tämä on juuri tapa, jolla voi tämä, voidaan tämä vastuullinen lähestymistapa panna täytäntöön. Pitää taata myöskin se, että Euroopan parlamentilla on oma roolinsa, kun valvotaan täytäntöönpanoa. Pitää taata se, että on, on säännöllisiä yhteenottoja kansalaisyhteiskunnan suuntaan, ei pelkästään Brysselissä, vaan myöskin kaikkialla maailmassa. Ja kolmas asia, joka meistä on ehdottoman tärkeä asia, ihmisoikeus politiikan jatkolle, on, että otan selkeästi esille, että jäsenvaltiot sitoutuvat jäsenvaltion omaan rooliin. Ja jäsenvaltioiden rooli pitää olla myöskin selkeä aina korkeammalle asulle saakka. Ulkoministeritasolla pitää jatkaa voimakkaammin kokousten päätelmissä pitää viitata enemmän ihmisoikeuksiin, ihmisoikeusten vahvistamiseen kansainvälisen oikeuden puitteissa. Jäsenvaltioiden pitää sitoutua sidosryhminä EUn ihmisoikeuspolitiikan täytäntöönpanoon jatkossakin. Lissabonin sopimuksen jälkeen ja tärkeän, tärkeän EUn elinten perustamisen jälkeen olemme sitä mieltä, että tämä on yksi niitä alueita, jossa eri osapuolten nyt tulee yhdistää voimansa. Meidän mielestä on selvää, että EUn korkea edustaja ja neuvoston puheenjohtaja voi todeta mitä haluaa ja edustajat voivat todeta mitä he haluavat ihmisoikeuksista, mitä tahansa he haluavat, mutta jos ei sitten ymmärretä sitä, että tässä on myöskin 27 jäsenvaltion tuki takana, niin täällä ei ole mitään merkitystä, sillä ei ole mitään hampaita pureutua asiaan. Tämä vaatii paljon EUn toimilmiltä myöskin jäsenvaltioilta. Ja uskon, mutta en, enkä puutu asiaan sen tarkemmin, mutta meillä on muutamia konkreettisia ehdotuksia tähän liittyen. Voimme antaa ne teille, jos te haluatte. Ja lopuksi, sitten voin päättää puheenvuoron, lopuksi kaikille pitää sitä lähteä käyntiin ja nostaa EU täytöönpanon ja johdonmukaisuuden seuraavalle tasolle. Uskomme, että nyt on tullut se oikea aika EUn jäsenvaltioille ja myöskin korkealle edustajalle taata se, että EUn erityisedustajat tekevät se, mitä tämän parlamentin pitäisi tehdä. Olla ihmisoikeuksien edustajia. Jos ei meillä ole tällaisia mekanismeja paikallaan, niin en usko, että samaan aikaan mitään muuta kuin vain yhden asia, uuden asiakirjan, jossa sitten jonkin jälkeen kaikki jatkuu entiseen tapaan. Yksi näiden EUn erityisedustajien erityispiiri, joka on myöskin heikkoutuneena, on myöskin se, että he raportoivat korkealle edustajalle sekä myös jäsenvaltioille. Tämä sitten takaisi, että tämä luotaisiin tällainen silta, joka on tähän mennessä ollut, siis tämä, tämä aukko täällä. Niin näin voitaisiin luoda EUn toimielinten politiikan ja jäsenvaltioiden sitoumusten välille silta. Lopetan vielä toteamalla, että ilman muuta tämä on asia, jossa toivomme, että Euroopan parlamentilla on myös aktiivisempi rooli, että heidän pyyntönsä, päätöslauselmansa, vaatimuksensa pannaan täytäntöön. Ja tämä oli myöskin joulukuun 15. päivän ihmisoikeusraportin sisältönä täällä parlamentissa. Kyllä parlamentti pitää olla sitoutunut seuraamaan näitä asioita. Haluamme, että te otatte yhteyttä teidän kansallisten kollegoiden kanssa, kansallisissa parlamenteissa, myöskin hallituksissa, jotta voidaan taata se, että tästä syntyykin tehokas EUn ihmisoikeuspolitiikka. Puheenjohtaja, kiitoksia Lotte. Tämä oli hyvä ajatus, koska tässä puhutaan enemmänkin toimista eikä niinkään sanoista. Sitten Richard Howard. I'm smiling, that no, was the the arts. Halusin ehdottomasti kunnioittaa sopimusta, jonka teimme ennen kuin aloitimme. En aionnut kommentoida sisältöä, haluan kommentoida vain kolme muuta asiaa. On erittäin mukavaa, että olet täällä paikalla. Olen hyvin kiitollinen siitä, että saamme esittelyn vielä heinäkuun täysistunnossa. Ja Tämä on erittäin, erittäin hyvä asia. Tämä on kaksi täysistuntoa vuodessa, jolloin olemme käsitelleet ihmisoikeusasioita. Tämä on erittäin hyvä asia. Olen hyvin tyytyväinen tähän. Voisimme virallisesti pyytää ehkä tätä työvaliokunnalta sitten, että voimme olla yhteydessä ulkosuhdehallintoon. Kiitoksia. Do we, uh, Rina, do you want to... Kiitoksia. Riina, haluatko sen vielä kommentoida? Mutta haluan vain taata sen, että jollain tavalla saamme uudelleen katsauksen tästä asiasta vielä alkoholikonnassa ennen kuin ministerit se viimeistöt. Onko näin? Kiitoksia puheenvuorosta. Me olemme kuulleet pyyntönne, jota me huomioon myöskin tämän ja voitte olla varmoja, että tässä tulee olemaan jossain tapaa vielä konsultaatioiden kanssa ne tulossa. Toinen asia, jonka haluaisin vielä todeta, on se, että tämä katsaus tullaan te- tekemään perustusomusten mukaisesti. Emme voi muuttaa niitä, jotka toimivat näiden perusomusten mukaisesti. Puheenjohtaja, kiitokset keskustelusta ja merkitsen ylös, että meitä on pyydetty valvomaan meidän omia ihmisoikeusvaatimuksiamme ja julistuksiamme. Ja Lotte, kuten sinä totesit, meitä tullaan jotenkin tuomitsemaan sen pohjalta, mitä me ollaan oikeastaan saaneet aikaiseksi tässä maailmassa, eikä pelkästään vain sanojen perusteella. Ja seuraava kokous on 30. kesäkuuta, se on maanantai, jos en... Ah, torstai-aamupäivä onkin kyseessä 30. kesäkuuta. Ja tämä kokous on päättynyt ja jatkamme sitten laajennetulla puheenjohtajistolla kohta. Kiitoksia.